Iniziamo. Innanzitutto buon anno a tutti. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensiksi haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää alkanutta vuotta. Työt jatkuvat. Tänään meillä on äärimmäisen tärkeä kokous. Meillä on nyt tilaisuus kuulla Dacian Cholosin eli maatalouskomission jäsen ehdokkaan kommentit ja kannat ja esiintymisen. Lämpimästi tervetuloa tähän valiokuntaamme. Kiitän teitä jo näin etukäteen siitä, että olette valmis vastaamaan kysymyksiimme tämän kuulemistilaisuuden aikana. Aluksi haluaisin todeta, arvoisa ehdokas, että valiokuntamme on jo ennalta osoittanut huolenaiheensa agenda globaalille, globaalista Euroopasta asiakirjaan liittyvät huolenaiheensa todella. Tähän liittyy myös maatalous ja me olemme jo edeltäjältänne Rova Fischer Bööliltä kysen, kysyneet tästä asiasta. Se, että maatalousuudistusta ajatellaan ja siihen liittyy nyt ikään kuin vaara, että maatalousmenoja leikattaisiin erityisesti uusien haasteiden vuoksi, niiden uusien haasteiden, joita Euroopalla on. Ja edeltäjänne vakuutti meille, että hän ei tätä suuntausta maatalousmenojen leikkaamiseen liittyen tukenut ja toivomme, että te arvoissa komission jäsen ehdokas jatkatte tällä samalla linjalla. Me olemme toistuvasti joutuneet kohtaamaan kriisejä eri aloilla. Maatalousalalla hinnat ovat laskeneet, sama koskee myös muita teollisuuden aloja. Ja nyt meidän on yhdistettävä voimamme pohjoisesta etelään, idästä länteen. Euro- Euroopalla on oltava yhtenäinen järjestelmä. Vain näin saamme aikaan tasapainoisen, tasapuolisen järjestelmän, joka on oikeudenmukainen ja ottaa huomioon koko Euroopan unionin. Tätä odottavat meiltä myös Euroopan kansalaiset ja maanviljelijät. Nyt pyytäisin äh, teitä kuuntelemaan, sillä kuvailen teille nyt äh, tämän aamupäivän menettelytapamme. Muistuttaisin teitä äh, siitä, että työjärjestyksessämme on määräykset siitä, että Euroopan parlamentti kuulee komission jäsenehdokkaita ja arvioi heitä, äh, heidän äh, sitoutumistaan tähän Eurooppa-työhön ja heidän äh, tietoaan heidän, heille ehdotetusta salkusta ja myös arvioimme heidän täydellistä riippumattomuuttaan. Ennen tätä kuulemista komission jäsenehdokas on vastannut ennalta esittämämme kysymyksiin. Nämä kirjalliset kysymykset ja vastaukset on teille toimitettu. Ja nyt kuvailen teille, miten tämä, tämän aamupäivän kuuleminen toimitetaan. Aivan ensiksi komission jäsenehdokas puhuu korkeintaan 10 minuuttia ja alustaa näin meille tästä aiheesta. Tämän jälkeen meillä on tilaisuus esittää hänelle kysymyksiä noin kahden tunnin ja 40 minuutin ajan. Kuulemme ensin eri poliittiset ryhmät, yksi puhuja poliittista ryhmää kohti, ja tämän jälkeen meillä on ikään kuin tällainen pallottelu, kysymykset, vastaukset, minuutin kysymys, kahden minuutin vastaus, minuutin lisäkysymys ja vielä minuutin täydentävä vastaus, tällaisia viiden minuutin kokonaisuuksia. Saatte esittää yhden kysymyksen kukin, ja mitä lyhyempiä kysymyksiä esitätte, sitä enemmän jää aikaa tärkeimmän asian eli vastauksen kuulemiseen. Ja lisäkysymykset niiden on todella liityttävä suoraan komission jäsenehdokkaan antamaan vastaukseen. Muita kysymyksiä muista aiheista ei ole lupa esittää tässä yhteydessä. Ja sitten eh, ennen kuin päätämme, komission jäsen ehdokas saa vielä viiden minuutin loppupuheenvuoron. Tämä kuuleminen tulkataan 21 kielelle, eli kaikilla puhujilla on tilaisuus käyttää omaa äidinkieltään. Tämä tapaaminen lähetetään Euroopan parlamentin nettisivun kautta suorana lähetyksenä ja video tästä säilyy myös myöhempää katselua varten Euroopan parlamentin kotisivulla. Tämän lisäksi hyvin pian kattava pöytäkirjakokouksesta tullaan julkaisemaan. No niin, hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat, arvoisa komission jäsenehdokas, annan maatalouskomission jäsenehdokkaalle nyt puheenvuoron 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Honor, honorable Chair de Castro, distinguished members of European Parliament, ladies and gentlemen. Arvoisa puheenjohtaja Di Castro, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, olen erittäin iloinen voidessani olla täällä tänään. Miksikö? Kun Lissabonin sopimus astui voimaan, yhteinen maatalouspolitiikka ja siihen liittyvät instituutioiden rakenteet ovat nyt virallisesti voimassa. Want... Ja voimme yhdessä olla muokkaamassa tätä politiikkaa. Voin vakuuttaa teille, että mikä te minut vahvistatte komission jäseneksi, strategiana niin on se, että otan huomioon nämä uudet realiteetit. Olen erittäin tyytyväinen tähän. Miksikö? Siksi, että tiedän, että yhteisömaatospolitiikan laatu voi parantua teidän myötävaikutuksellanne ja vahvalla yhteistyöllänne. Yhdessä me aikaan enemmän. Aikaisemmin toimin Romanian maatalousministeriönä joten minulla on ollut tilaisuus tutustua näihin asioihin myöskin muun ammattiurani aikana. Tiedän, että Euroopan maatalouden ja maaseudun moninaisuus on hyvin edustettuna täällä parlamentissa. Tämä valikunta on erittäin hyvä esimerkki erilaisuudesta, moninaisuudesta, jota haluan säilyttää, jota haluan vaalia myöskin Euroopan maatalouden puolella. Tiedän, että valikunta on merkittävä, legitiimi poliittinen voimankäyttäjä myöskin yhteisen maatalouspolitiikan ollessa kyseessä. Poliitikkona olen avoin teidän näkemyksellenne ja ajatuksellenne. Tässä hengessä olen tullut tänne teidän eteenne. Haluan, että te voitte arvioida minua, mutta haluan niin ikään käydä näkemysten vaihtoa teidän kanssanne. Voin kertoa teille ajatuksistani ja myöskin saada ensimmäisen tuntuman yhteisen, maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Aivan tähän suhteeseen osittaa. Olen valmis myöskin kertomaan teille näkemyksestänne. Mutta tätä ennen voisin ehkä esitellä itseni joitakin ajatuksiani, jotka liittyvät mandaattiin tulevaisuuteen. Nyt salinette, että nyt puhun omaa äidinkieltäni romania. Kuten 1969 în Romania, o țară care a trecut prin colectivizare, printr-o revoluție. Romania on maa, joka on elähtynyt, elänyt kolmen ajan ja vallankumouksen ja on sitten löytänyt paikkansa uudelleen Euroopassa. Olen kehittynyt ammatillisesti 90-luvun jälkeen lähentymisen jälkeen entiset kommunistimaat Keski- ja Itä-Euroopassa ovat lähentyneet Eurooppaa. Minua Euroopan rakentaminen on kiinnostanut minä olen halunnut ajaa vapauksia, perusoikeuksia, mutta samoin minua on kiinnostanut kovasti maatalous ja maaseudun kehittäminen. Romaniassa olen tehnyt työtä maatalousalalla samoin muissa maissa pientiloilla ja suurtiloilla. Olen ollut yhteistyössä maanviljelijöihin, heidän liittoihinsa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Olen ollut töissä kansallisessa hallinnossa ja eu tasolla – Lisäksi olen tehnyt työtä kaikilla poliittisen päätöksenteon tasoilla. Minä olen ollut maatalousministeri hyvin vaikeina aikoina ja olen vaatinut tiukkuutta ammattimaista työstä kaikkina näinä vuosina. Minä olen oppinut näiden vuosien aikana seuraavaa. Kukaan ei voi ymmärtää maataloutta kirjoituspöydän takaa, vaan ainoastaan aidon vuoropuhelun kautta, johon kaikki sidosryhmät otetaan mukaan. Hyvät naiset ja herrat, Lissabonin sopimus on vielä kerran vahvistanut Rooman sopimuksen pohjalta saman periaatteen. Maatalouspolitiikan pitää ennen kaikkea huolehtia siitä, että meillä on riittävästi elintarvikkeita ja kunnollinen tulo maanviljelijöille. Samanaikaisesti yhteinen maatalouspolitiikka on sopeutettava unionin sisäisiin tarpeisiin ja kansainväliseen kehitykseen. Kuitenkin on aina painotettava sitä, että mikään tämän päivän aikaansaannoksista, kun ajatellaan vakautta elintarviketurvan osalta, ei ole asia, joka on nyt hoidettu lopullisesti. EU:ssa on nyt 27 jäsenvaltiota, ja EU on nyt paljon monimuotoisempi kuin ennen. Samalla on paljon enemmän potentiaalia, kun ajatellaan maataloutta ja maaseudun kehittämistä. Maatalous ei tarkoita enää elintarvikkeiden tuottamista, vaan samalla huolehditaan julkista hyödykkeistä, jotka ovat tärkeitä. On ajateltava myös ympäristön suojelua ja luonnonresurssien järkevää käyttöä. Toimia ilmastonmuutosta vastaan ja meidän on ajateltava myös eläinten hyvinvointia. Nämä ovat esimerkkejä, vaikka muitakin aiheita on, joihin nyt on puututtava uudestaan, kun ajatellaan yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta. Minun mandaattini tärkein prioriteetti on yhteiset näkymät vuoden 2013 jälkeen yhteiselle maatalouspolitiikalle. Tärkeää myös hallinnoida, mitä odotuksia on. Maanviljelijät haluavat vakautta ja sitä, että voidaan suunnitella, mitä tulevaisuudessa tehdään. Maanviljelijät haluavat terveellisiä, turvallisia maataloustuotteita ja veronmaksajat haluavat, että veronmaksajien varoja käytetään – avoimella järkevällä tapaa. Yhteinen maatalouspolitiikka minun mielestäni vaatii edelleen riittävät määrärahat, jotta voidaan päästä meidän kunnianhimoisiin tavoitteisiimme. Yhteisen maatalouspolitiikan tulee olla edellään eurooppalaista politiikkaa, tasapainoista politiikkaa, joka perustuu kolmen tekijän varaan. Ensinnäkin suorat tuet. Selkeästi on osoittautunut, että suorat tuet ovat maksettavissa ja ne voivat vaikuttaa siihen, että maanviljelijöillä on vakaa tulo. Tämä on tärkeä tekijä. Tietenkin meidän on katsottava, mitä kriteerejä käytetään suorien tukien maksamiseen. Perustan pitää olla realistinen. Me tarvitsemme konvergenssia enemmän tasapainoa eri maatalouskategorioiden jäsenvaltioiden ja alueiden välillä. Toiseksi, modernit mekanismit, niiden pitäisi olla mukana vaikuttamassa maatalouspolitiikan tavoitteisiin ja myöskin korjata puutteita, joita markkinoilla on. Hyvin joustavasti on voitava reagoida hintavaihteluihin, jotka kohtaavat maanviljelijöiden tuloja, mutta myöskin vaikuttavat kuluttajien hintoihin. Tämän hintojen heilahteluun pitää puuttua. Markkinoilla pitää olla myöskin sääntelevä rooli. Sen myönnän, mutta me emme voi sallia sellaisia kriisejä, jotka haittaavat kokonaisten maatalousalojen tulevaisuutta ja vakautta. Tai ajatellen hyvin merkittäviä alueita, jotka ovat tärkeitä EUn alueellisen tasapainon takia. Emme voi sallia sitä, että maanviljelijöiden tulot ovat uhattuina heilahtujen takia. En usko, että vanhan palaaminen on ratkaisu. Hintojen heilahtelut elintarvikemarkkinoilla myös ajatellen kysyntää on tärkeää. tällainen spekulointi osoittaa, että me tarvitsemme uusia ratkaisuja. Olen vakuuttunut siitä, että voimme tehdä tätä työtä yhdessä. Kolmanneksi, maaseudun kehittämispolitiikka. Sen on oltava vaikuttamassa siihen, että maaseutuyritykset uudistuvat, koska ne ovat keskeinen osa maaseutua. Alalla on sopeuduttava ilmastonmuutokseen, vähennettävä hiilidioksidipäästöjä. Maaseudun kehittämispolitiikka on ala, jonka pitää hyödyttää kaikkia osapuolia. Tarvitaan uutta innovatiivista verkostoa, jossa kaikki kehityksen tekijät alueellisella tasolla saadaan mukaan läheiseen yhteistyöhön kohesiopolitiikan kanssa. Näin voimme turvata sen, että maatalouden ja maaseudun monimuotoisuus voi olla mukana vaikuttamassa eurooppalaiseen talous- ja sosiaalimalliin vielä selkeämmin näkyvämmin kuin tähän mennessä. Elintarvikesektorin Euroopassa täytyy orientoitua laatuun ja monimuotoisuuteen myös kansainvälisillä markkinoilla. Tätä alaa on tuettava myös kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa. Laatumerkinnät ovat tärkeitä meidän maataloustuotteidemme osalta. Ne luovat pohjan meidän mallillemme ja näitä meidän on tuettava kansainvälisellä markkinoilla. Tämä on minun prioriteettini yhdessä kollegoiden kanssa, jotka ovat vastuussa kaupasta, kuluttajasuojasta ja terveydestä. Toivon, että saan myös parlamentin tuen tässä yhteydessä. Hyvät naiset ja herrat, kun puhumme yhteisestä maatalouspolitiikasta, me puhu ainoastaan elintarvikkeista siitä, mitä meillä on syöttävänä pöydällä, vaan kyse on myöskin miljoonista työpaikoista Euroopan unionissa. Ja siksi on tärkeää, että teemme tässä yhteistyötä, jotta voimme ajaa kunnollista maatalouspolitiikkaa tulevaisuudessa. Kiitos. Grazie. Grazie, Commissario. Grazie per il Sydämelliset kiitokset Kiitos myös siitä, että kunnioititte teille myönnettyä puheaikaa. Kiitoksia tästä puheenvuorostanne ja nyt kuulemme äh, koordinaattorit ensimmäisenä Albert Des. Kiitoksia puheenjohtaja. EPP-ryhmän nimissä toivotan teidät herra Siolos maatalouden komission jäsen ehdokassa tervetulleeksi. Toivotan teille onnea ja menestystä. Kysyisin teiltä, kun monilla aloilla maanviljelijöiden tulo, tilanne on erittäin vaikea. Miten voimme Rooman sopimusten mukaan varmistaa Euroopan unionin maataloustuottajien tulotason? Meillä on tärkeä rooli esimerkiksi 2009 vuodelta 73 artikla. Mitä mieltä olette siitä? Katsotteko, että toinen pilari tulisi siirtää aluepolitiikkaan. Entäpä sitten suurten ja pienten yritysten välinen konflikti, miten tämä ratkaistaan ja miten aiotte Euroopan parlamentin ö, ottaa työhön mukaan niin, että se voi valvonta ö, vastuunsa hoitaa. Kiitos. Komission jäsen. Așa cum Kiitoksia paljon tästä kysymyksestä. Uskon, että vastaukseni kirjallisiin kysymyksiin oli jo riittävän selkeä ja puheenvuorossani jo viittasin selkeästi siihen tosiasiaan, että minun nähdäkseni yhteisen maatalouspolitiikan täytyy ennen muuta varmistaa maatalouden tai maanviljelyn kunnollinen tulotaso – ensimmäinen pilari ja suorat maksut täytyy hoitaa sellaisella tavalla, että vähintäänkin kohtuullinen tulotaso maaseudulla säilyy. Ja ensimmäiseen pilarin ei siksi pidä puuttua. Mitä tulee markkinoiden sääntelyyn? Tiettyjä mekanismeja tarvitaan. Ja kun markkinoita halutaan säädellä ja valvoa, tarkoituksena on juuri välttää välttyä liialliselta hintojen heilahtelulta, joka on haitallista viljelyiden kannalta. Sama pätee myöskin maaseudun kehittämiseen, toiseen pilariin. Uskoakseni maaseudun kehittäminen täytyy pitää osana maatalouspolitiikkaa, yhteistä maatalouspolitiikkaa. Minun mielestäni maaseudun kehittämistä ja maatalouspolitiikkaa ei voida erottaa toisistaan, koska ne kulkevat käsi kädessä. Ja tämä kulkee hyvin läheisessä suhteessa myöskin kohesiopolitiikan kanssa. Lisäksi täytyy tarkastella alueita maaseutun, maaseutualueen ja kaupunkialueen välillä. Mietitty uuden aikaista yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tämä on selvä asia. Tätä ei kuitenkaan pidä erottaa maaseudun kehittämispolitiikasta. Kun itse toimin tällä sektorilla, minä katsoin tuolloin, että yhteistyö taka-asioiden nivominen toisiinsa on erittäin tärkeää, ja uskoakseni komission piirissäkin on e, erilaisia e, toimia, joita meidän täytyy ottaa käyttöön. Alberto, halusitko vielä palata tähän asiaan? Kiitoksia tästä vastauksestanne. Ratkaisevaa tulevana kautena tulee olemaan ulkosuojan taso. Tiedämme, että sitä ollaan nyt purkamassa, mutta Ähm, Euroopan viljelijöille. Tämä saattaa tuottaa ongelmia esimerkiksi, kun ajatellaan kasvinsuojeluaineita. Katsotteko komissiossa, että tuonnin Eurooppaan tulisi alistua samoille säännöille kuin meidän oman tuotantomme. Ei voi olla niin, että samoja vaatimuksia ei esitetä tuontituotteille kuin itse tuotetuille. Ja on myös tärkeää ottaa huomioon maitoalan tapahtumat. Haluaisin kuulla, mitä suunnitelmia teillä on maitoalan suhteen. Maidon tuottajilla on suuria tulon menetyksiä ja myös heidän tulevaisuutensa tulisi varmistaa. No niin, en minä tähän minuutissa voi vastata, mutta mutta kun ajatellaan ulkosuojaa, kun ajatellaan tuontia, tiedämme, että kansanterveys ja muut terveyskysymykset koskevat myös muita kuin itse tuottamiamme tuotteita. Me haluamme turvallista tuotantoa, tätä vaadimme omilta viljelijöitämme ja kansainvälisissä neuvotteluissa tulen puolustamaan sitä kantaa, että nämä samat vaatimukset on esitettävä myös kolmansien maiden tuottajille. Sitten maidon tuotannosta. Juuri nyt käydään keskustelua alan tulevaisuudesta ja yritetään saada aikaan uusia mekanismeja, joiden pohjalta voitaisiin toimia nyt, kun maitokiintiöt poistetaan niin, että meillä olisi uudet säännöt. Bene. Albert. Hienoa, kiitoksia herra Des, kiitoksia komission jäsen. Ehdokas seuraavaksi vuorossa on Kapula Santos, olkaa hyvä. E kiitoksia paljon. Ensinnäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tänne kuulemisen ja haluaisin toivottaa teille onnea ja menestystä oman ryhmäni, sosialistien ja demokraattisen ryhmän puolesta. Kun nyt ollaan käyttämä, ottamassa käyttöön tai pikemminkin uudet jäsenvaltiot kun liittyivät, me pyrimme samanaikaisesti varmistamaan sen, että yhteinen maatalouspolitiikka vastaa VTOn sääntöihin, ja olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne, teidän alkulausumanne yhteydessä, kun mainitsitte, että tärkeimpänä prioriteettinanne on se, että jäsenvaltioiden väliset eriarvoisuudet saadaan pienemmälle tasolle kuin tällä hetkellä. Minun nähdäkseni Euroopassa tilanne ei ole vielä täysin tasapainossa. Nähdäkseni tässä on kuitenkin pieni ristiriita teidän kirjallisen vastauksenne ja suullisen sanomanne välillä, koska te sanotte olevanne uudistusmielinen ja haluatte uudenaikaista maataloutta, mutta kuitenkin olette 7. joulukuuta viitaneet siihen, että tarvitaan vain pieniä mukautuksia ja sana uudistus ei tuossa lausumassa ne esiinny laisinkaan. Joten mitä mieltä te oikeasti olette asiasta? Minkälaista linjaa te noudatatte tulevaisuudessa? Komissio Komission ehdokas, olkaa hyvä. A fost uh, preluat de presa dar știți, domnule Capula Santos, am avut En tiedä, mitä lehdistössä on kirjoitettu asiasta, mutta ilmeisesti Capulo Santos on hyvinkin läheisesti tutustunut sanomiini Yhteistä maatalouspolitiikkaa täytyy uudistaa, jotta se pystyy paremmin mukautumaan nykyolosuhteisiin, nyt kun unissa on 27 jäsenvaltiota. Maataloussektori ja maaseutu ovat paljon muuttuneet laajentumisen myötä, ja Euroopan moninaisuus ja rikkaus on lisääntynyt tämän laajentumisen myötä. Uudistukset ovat tarpeellisia, äärimmäisen tarpeellisia. Minun nähdäkseni Uudistus ei tarkoita sitä, että rahoitusta vähennetään tai leikataan, tai että luovuttaisiin tietyistä mekanismeista. Pikemminkin täytyy nyt mukautua, että voidaan vastata uusiin haasteisiin. Tässä valossa olen valmis vakuuttamaan teille, että olen täysin sitoutunut uudistamaan maatospolitiikkaa niin, että pystymme mukautumaan nykytilanteeseen. Ja olen erittäin aktiivinen ajatuksissani ja toimissani tässä suhteessa valmiissa tarttumaan töihin. Tietystikin täytyy ottaa huomioon kansainväliset neuvottelut, joissa maassa, maa, maatalouspolitiikalla on erittäin merkittävä roolinsa. Meidän täytyy kunnioittaa tietystikin kansainvälisiä sopimuksia, emmekä saa, sal- emme, emmekä saa solmia sellaisia sopimuksia, jotka ovat haitaksi meidän viljelijöillemme. Täytyy kuitenkin ottaa kansainväliset keskustelukumppanit niin ikään huomioon, joten herra Kapulo Santosa, en ole varma pystynkö vastaamaan täysin kaikkiin teidän huoli, huolenne, huolenaiheisiinne, mutta olen varma sitten käymään vuoropohjalla parlamentin kanssa erittäin suorasti. Ja ei mielellään lehdistö kautta, vaan suoraan teidän kanssa tänne keskustelisin. Lu, Luis, lisäkysymys. Uma questão que gostaria de ver eh, melhor esclarecida. Eh, como já aqui falámos hoje. Kiitoksia. Kuten tänään jo on tottu todetuksi, Yhteismaatalouspolitiikan uudistus on edessämme ja herkkä kysymys tulee olemaan, mitä kriteereitä noudatetaan silloin, kun tukia jaetaan. Voisitteko vastata hieman tarkemmin tästä täsmällisemmin? Uskotteko te, että historiset kriteerit ovat nyt vanhentuneet vai olisiko tässä nyt tilaisuus, että ainakin jotkut elementit näistä vanhoista kriteeristä voitaisiin pitää yllä vielä 2013 vuoden jälkeenkin? Ja mitä mieltä olette uusista kriteereistä? Millä uusi, uusi millä uusilla kriteereillä pitäisi myöntää tukia? Voitaisiinko työllistäminen, työllisyys ottaa yhdeksi kriteeriksi tukia myönnettäessä? Kirjallisissa vastauksissanne ette tuskin laisinkaan maininneet VTO-neuvotteluita. Mitkä kysymykset teidän mielestänne ovat kaikkein tärkeimpiä VTOn piirissä sellaisia, joista ei voi laisinkaan antaa periksi Dohan kierroksella? Da. Olkaa hyvä. Criteriile de attribuire a ajutoarelor Kiitoksia. Mitä näihin tuen antamiskriteereihin tulee, voin kertoa teille, että aion tehdä uudistuksia. Ja näiden yhteydessä haluan varmistaa tasapainon toisaalta tukien jakamisen suhteen, kun tuki annetaan alueille, jäsenvaltioille ja tietyille sektoreille. Historiset preferenssit eivät välttämättä sovellu tulevaisuuden tarpeisiin. Mukautuksia tarvitaan silloin, kun tehtiin päätönsä erottaa tuki tuotannosta. Tämä oli jo merkittävä askel uuden aikaistamispyrkimyksissä. Ja nyt äh, täytyy saada aikaan se tasapaino, johon viittasin aiemmin. Joten tätä taustaa vasten tietystikin meidän täytyy ottaa huomioon tuen saamisen ehdottoa esimerkiksi kuluttajienkin asema ja tuilla on aina tiettyjä ehtoja, mukaan ottana ympäristöehto. Näihin seikkoihin täytyy tietenkin palata vielä myöhemmin. Työllisyys on tietystikin merkittävä kriteeri, mutta tämän huomion ottamista varten pitäisi löytää oikea mekanismi. Mitä tulee sitten VTO-neuvotteluihin? Uskon, että unionin on jo tehnyt hyvinkin merkittäviä myönnytyksiä VTO-neuvottelussa. nyt odotamme näitä samoja myönnytyksiä myöskin vastakum- puolen kumppaneilta, mutta tietysti jossakin tulee raja vastaan. Bene, grazie komissaari. Hyvä, kiitoksia komission jäsen. Ja seuraavaksi äh, Martin Hoisling, ole hyvä. Kiitoksia myös vihreiden ja äh, aleryhmän nimissä. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi ja toivotan teille kaikkea hyvää tulevaisuudessa. Haluaisin kuitenkin kysyä, miten aiotte tukea kestävää maataloutta, ottaa huomioon ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden myös maataloudessa tulevaisuudessa. Aikoinaan ne Romanian maatalousministerinä puolustitte pienviljelijöitä. Aiotteko tätä epätasapainoa suorien maksujen suhteen tarkastella. Tällä hetkellä 80 prosenttia suorista tuista menee 20 prosentille yrityksistä. Tuleeko tämä olemaan, aiotteko ottaa, ottaa nämä kysymykset huomioon tulevaisuudessa? Sitten kysymys maidosta. Tähän mennessä niin, me odotamme teiltä ehkä selkeämpiä vastauksia Voitteko ehdottaa jotain konkreettista mekanismia esimerkiksi vuoden 2013 jälkeenkin tarjon, tarjonnan sääntely? Minkälaisia ehdotuksia teillä on markkinoiden sääntelyksi tulevaisuudessa? Olkaa hyvä. Kiitoksia. Mitä tulee lajien monimuotoisuuteen ja ö, mitä tulee suoriin tuke, tukiin, voisin todeta seuraavaa. Minä uskon, että meidän on otettava tulevaisuudessakin ekologiset asiat huomioon maataloudessamme. Katson kuitenkin, että maanviljelijöitä tulisi rohkaista omassa tuotannossaan käyttämään sellaisia tapoja, jotka – tukisivat äh, luonnon monimuotoisuutta äh, sekä äh, ottaisivat myös ilmastonmuutoksen torjunnan huomioon. Mitä tulee pieniin tuottajiin, toteaisin, että niin suorien tukien maksamisen suhteen kuin muissakin kysymyksissä tulemme ottamaan huomioon tasapainon pienten ja suurten tuottajien välillä. Tässä voisimme käyttää toista pilaria ja katsoa, että tietyissä olosuhteissa pienet tuottajat voivat olla hyvinkin kilpailukykyisiä esimerkiksi sopeuttaessaan tuotantonsa hyvin paikallisille markkinoille. Tässä meillä on aika paljonkin pelivaraa toisen pilarin puitteissa ja toki samalla on otettava huomioon se, että ensimmäisen pilarin puitteissa tukien jakamisen on oltava hyvin tasapainoista – meidän on tehtävä tätä työtä yhdessä. En minä voi mennä yksityiskohtiin tässä ja tänään. Sitten hän erättäisin sellaisen mielikuvan, että olen jo tehnyt joitain päätöksiä. Näistä mekanismeista me keskustelemme yhdessä jatkossa. Mitä tulee maitoalaan, meidän on löydettävä tulevaisuudessa tapoja toimia niin, että me emme valvo niinkään tarjontaa, vaan että tarjonnan määrä säännellään alan sisällä. Ja komissio tekee mm, asiassa erittäin tärkeää työtä. Me voimme tehdä alakohtaisia sopimuksia eri toimijoiden välillä. Tämä voisi olla yksi ratkaisumalli. Ja maitoalaan liittyen vielä minä olen erittäin halukas keskustelemaan myös kilpailu alan kollegojen kanssa tietyistä poikkeussäännöistäkin näillä markkinoilla, jotta saisimme aikaan tasapainon kysynnän ja tarjonnan välillä. Mutta se, että nyt hallintoteknisesti asiaan puututtaisiin, ei ehkä ole niinkään. Sitten vielä lisäkysymys. Ehkä voitte vastata vielä vientitukikysymykseen. Sehän on aika tärkeää ajatellen tulevaisuuden maatalouspolitiikkaa. Kolleganne oli vapauttamisen kannalla, maailmanmarkkinoiden vapauttamisen kannalla. Tulisitteko, jat- tulisitteko jatkamaan politiikkaa tällaisenaan vai haluaisitteko tehdä joitain korjauksia? niin että myös maatalouspolitiikassa, niin kuin rahoitusmarkkinoillakin, huolehdittaisiin siitä, että politiikan taholta säänneltäisiin tilannetta eikä annettaisi markkinoiden vapaasti säännellä itseään. Ja niin, maatalousministeriöitä ministeriöitä on 20 22 tapasi Pariisissa ja keskusteli, keskusteli tästä aiheesta. Mitä mieltä olette siitä, että politiikka saisi tässä enemmän painoarvoa kuin markkinoiden vapaus? Komission jäsen. Kiitoksia. Niin, kun ajatellaan markkinoiden itsesääntelyä, niin maataloudella ja elintarvikealalla on omia, ähm, on oma, omat ilmiönsä ja kyllä sääntelyä myös tarvitaan. Ja mitä tulee sitten äh, vientitukiin, en minä usko, että tämä nyt on tulevaisuuden äh, merkittävin ratkaisumalli. Tietyillä aloillahan aivan varmasti on niin, että äh, vientitukia tullaan säilyttämään jatkossakin ja katsotaan sitten, mitä kansainväliset neuvottelut tuovat tullessaan. Mutta minun aikomukseni ei ole kulkea vapauttamisen tietä vain vapauttamisen vuoksi. Ei, vaan tärkeintä on kilpailukyky ja sen säilyttäminen myös maatalo, maatalousalalla. Kiitoksia. Ja seuraavaksi James Nicholson, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen ehdokas, kun minusta tuli tämä jäsen, valiokunnan jäsen, tämä on 21. vuosi. Yhteinen maatalouspolitiikka oli 50 prosenttia budjetista. Jos teidät hyväksytään tänään, minkälaisena näette budjetin tason? Koska jos budjetissa ei ole riittävästi rahaa, ei voi auttaa viljelijöitä eikä maataloutta maaseutua. Toiseksi komission jäsen ehdokas esitin Dalille eilen kysymyksiä ja en ollut tyytyväinen hänen vastauksiinsa, enkä muiden kollegoidemme saamiin vastauksiin. Hän aikoo jatkaa Lege Sankon tietä, kun ajatellaan maaperää sitä, että syntyy enemmän byrokratiaa ongelmia viljelijöille. No juuri tasolla, mitä aiotte tehdä – jotta voitte auttaa näitä asioita? Puolustatteko todella maa taloutta komission kollegiossa? Puhuitte siitä tänä aamuna, että suorat tuet ovat käytössä. Miten huolehditte siitä, että maataloustuet menevät aktiivisille viljelijöille tulevaisuudessa? Komission jäsenehdokas. Edustaja Nicholson budjetista. Uskoakseni kirjallisissa vastauksissani olen esittänyt tämän asian selkeästi. Uskoakseni nykybudjetti YMPssä mahdollistaa tämän politiikan toteuttamisen. Tämä on tärkeä budjetti. Suurista määrärahoista on pidettävä kiinni jos tämä olisi minusta vain kiinni, niin budjettia varmasti korotettaisiin, mutta voin vakuuttaa teille, että budjettikomission jäsenen kanssa yhdessä, mutta myös ministerineuvoston kanssa pyrin ponnistelemaan sen eteen, että saamme ylläpidettyä suurta budjettia koska jos haluamme vahvaa johdonmukaista YMPtä, joka ei ainoastaan tuota elintarvikkeita, huolehdi elintarviketurvastamme, vaan myös huolehtii muista julkisista hyödykkeistä, joita kuluttavat, kuluttajat tarvitsevat, niin me tarvitsemme tätä tukea maanviljelijöille. Emme voi ajaa johdonmukaista YMPtä, jos meillä ei ole riittäviä määrärahoja. Sitten byrokratiasta, hallinnollisesta taakasta ja jostain maatalouspolitiikan toimista. YMPssä on pyritty yksinkertaistamiseen, näitä pyrkimyksiä me jatkamme. Erityisesti toisen pilarin osalta haluaisin löytää tapoja yksinkertaistaa menettelyitä ilman, että kuitenkaan heikennetään liikaa tarkistusmahdollisuuksia tai sitä, että voidaan jäljittää, miten määrärahoja on käytetty. Meidän on löydettävä tässä tasapaino tältä pohjalta. Varmasti voimme tulevaisuudessakin tehdä työtä yksinkertaistamisprosessissa. En tiedä, katoinko kaikki kysymykset. James. James. Kiitos puheenjohtaja. Ette, mutta ehkä kysyin liikaa kysymyksiä. Yritän viestittää teille komission jäsen ehdokas turhautumisen, jota on maanviljelijöiden kesken kautta Euroopan että kolmasista maista tuotetaan tuotteita, joita ei tuoteta samojen sääntöjen mukaan, joita meillä täällä on. Viljelijät ovat kyllästyneitä tähän, kyllästyneitä byrokratian liiallisen hallinnollisen taakkaan. Mitä teette tämän muuttamiseksi? Osittain Kyse on kansallisten hallitusten työstä. Miten haastatte kansalliset hallitukset poistamaan osan tästä liiallisesta byrokratiasta? Ehkä voisitte vastata tuohon toisenkin kysymykseen. Miten saataisiin ohjattua nämä tuet todella aktiivisille viljelijöille ja miten määritellään kuka on aktiivinen viljelijä? Koska minusta tuntuu, että meillä on suuri ongelma tulevaisuudessa, kun ajetaan maatalous yhteiskuntaa, joka on kestävällä pohjalla kautta Euroopan unionin. Kiitos. Komission jäsenehdokas. Aktiivinen maanviljelijä on viljelijä, joka tuottaa elintarvikkeita, joka saa siitä tulon ja joka elintarviketuotannon lisäksi myöskin muuten huolehtii julkista hyödykkeistä osana työtään maataloustuottajana. Yhteinen maatalouspolitiikka ja suorat tuet on saatava sopeutettua tähän tosiasiaan. Tuontien standardit, normit. Minä teen komission jäsenenä kaikkene, jotta kansainvälisissä neuvotteluissa otetaan huomioon nämä korkeat vaatimukset. Mutta sisämarkkinoita koskevat päätökset ovat päätöksiä, joita ei voida pakottaa muiden hyväksyttäväksi. Nämä päätökset on tehty siksi, että kuluttajilla ja veronmaksajilla on tiettyjä odotuksia meitä kohtaan, mutta puhuitte jo itsekin siitä, että byrokratia liittyy jäsenvaltioihin – me haluamme tulevassa säätelyssä pyrkiä siihen, että hallinnollinen taakka pysyy mahdollisimman pienenä, mutta samalla meidän on tietenkin huolehdittava valvonnasta. Adesso il turno dell'onorevole. Hyvä, ja seuraavaksi vuorossa Le Yaric, olkaa hyvä. Monsieur le Président, merci. Puheenjohtaja, kiitoksia arvoisa komission jäsen ehdokassa. Kokemus on osoittanut, viime vuosina, että sääntelyn purku, johon on ryhdytty, on johtanut monenlaisiin epäonnistumisiin. Eikö teidänkin mielestänne ole niin, että Euroopan unionin pitäisi nyt ryhtyä aloitteeseen kansainvälisellä tasolla, jotta maataloustuotanto katsotaan yleishyödylliseksi toimeksi? Hieman samansuuntaista kuin äsken totesittekin. Kyse ei ole pelkästään elintarvikkeiden tuotannosta, vaan myöskin alueiden kehittämisestä ja ympäristön hoidosta, maaseudun ylläpitämisestä. Eikö paras tapa olisi tässä suhteessa palata toden teolla minimihintoihin Euroopan sisällä? Taattuihin minimihintoihin tiettyä tuotantomäärää kohden esimerkiksi voitaisiin tarkastella tai säädellä tätä minimi, tai määrää, jolle maksettaisiin minimihinta. Silloin tukikysymyksestä tulisi ehdollinen ja ehtona olisi juuri tämän tehtävän toteuttaminen. Komission jäsenehdokas. Minä ymmärrän täysin teidän huolen, joka liittyy Euroopan maatalouden kykyyn tuottaa elintarvikkeita kilpailutilanteessa maailmanlaista katsottuna. Tätä ajatusta on pohdittu jonkin aikaa. Jotkut puolustavat tätä ajatusta me tarjomme jotakin, mutta myöskin saamme jotakin takaisin näyttelyssä. Maatalouden kilpailukyky Euroopassa on viime vuosina johtanut tilanteeseen, että kilpailu on vain kiihtynyt. Me sekä viemme että tuomme elintarvikkeita. Tässä on hieman vaikea nyt uudelleen ryhtyä laatimaan linnaketta, jolla suojattaisiin sisämarkkinoita, koska mikäli ei ole suojamuuria, silloin hinnollakaan ei ole mitään järkeä tukien erottaminen tuotannosta tehtiin samanaikaisesti, kun avattiin markkinat. Olen täysin samaa mieltä kuitenkin tänä analyysinne kanssa. Me tarvitsemme sääntelymekanismeja markkinoita varten sellaisin, jotka pystyvät ensinnäkin takaamaan tietyn vakaan tulotason viljelijöille, maataloustuotteille ja toisaalta halutaan hintavakautta. Tähän liittyy, liittyy tietenkin kysyntä ja tarjonta. Meillä on myöskin merkittäviä varastoja, jotka maksavat rahaa. Me tarvitsemme ratkaisuja näihin ongelmiin. Paluu taaksepäin ei ole mikään ratkaisu, vaan pikemminkin tarvitaan uusia mekanismeja. Tämän tyyppisiä uusia mekanismeja täytyy ryhtyä pohtimaan. Maatalous on tärkeä osa kansainvälisiä neuvotteluita. Olen samaa mieltä teidän kanssanne, että silloin kun neuvotteluita käydään, meidän täytyy varmistaa jokaisen maailman alueen kyky ensinnäkin toteuttaa oma potentiaalinsa ja kansainvälinen kauppa täytyy varmistaa niin ikään. Ja tässä mielessä meidän täytyy kunnioittaa näitä kansainvälisiä periaatteita. Herra Lyjärikkä, lisäkysymys, olkaa hyvä. Je, je comprends bien ce que... Ymmärrän kyllä hyvin, mitä te tote, totesitte juuri, mutta kansainvälisellä tasolla eikö voitaisi ehdottaa, että hieman muutettaisiin asioita ei kyse pelkästään teidän mandaatistanne ja sen kestosta, vaan eikö voitaisiin löytää juuri tällainen mekanismi, joka nimenomaan vastaisi näihin ongelmiin niin, että muut voisivat ehkä tehdä samalla tavalla kuin mekin. Ja samanaikaisesti kaikilla olisi omavaraiset elintarviketuotanto, jokaisella olisi oma suvereniteettinsä näissä asioissa. Aivan niin. Meidän täytyy kunnioittaa tietystikin kansainvälisen kaupan sääntöjä. Ja kun ajatellaan tätä moninapaisuutta myöskin talouden osalta ja eri alueita ja niiden tuotantoa ja niiden kilpailukykyä, niin olen kyllä valmis tukemaan tämän tyyppistä ajatusta. Mutta, mutta ilman, että täysin eristetään markkinoita, niin tämä on vaikea toteuttaa käytännössä. Tietystikin eri maailman alueilla voidaan käyttää oma potentiaali hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistaa oikeudenmukainen kaupankäynti. Voitte luottaa minuun, mikäli tätä te ajatte takaa. El turno di Giancarlo. Hyvä, kiitoksia. Seuraavaksi vuorossa on Giancarlo Scotta. Ringrazio. <clears throat> Kiitoksia, herra Solos sitä, että olette tulleet kuultavaksemme. Kollegat ovat täällä nostaneet esiin hyvin tärkeitä kysymyksiä ja itse kysyisin teiltä maaseudun kehittämisestä. Erityisesti tarkoitan tällä rakenteellisesti heikkoja alueita, esimerkiksi vuoristoalueita ja muita vastaavia. Miten me voimme yhteisen maatalouspolitiikan kautta luoda lisäarvoa näiden rakenteellisesti heikkojen alueiden taloudelliseen ja muuhun kehitykseen. Miten voimme tukea näitä alueita? Alueita, jotka aiemmin ovat toimineet maataloudessa hyvin, mutta jotka nyt ovat jäämässä syrjään eh, ja joissa paitsi ympäristö kärsii, myös eh, sosiaalinen ympäristö kärsii. Ja nämä ympäristökatastrofitkin ovat aivan eh, arkipäivää. Kiitoksia ja sitten vastaus. Kiitos. Kun ajatellaan näitä alueita, niin juuri yhteisen politiikkamme, maatalouspolitiikkamme toinen pilari, maaseudun kehittäminen on äärimmäisen tärkeää. Tämän välineen kautta voimme kehittää ohjelmia, jotka ovat sopeutuneita, joissa otetaan huomioon eri alueiden omat erityispiirteet. Tässä yhteydessä haluaisin YMPssä vuoden 2013 jälkeen todella mahdollisimman hyvin avata pelivaraa jäsenvaltioiden käyttöön niin, että ne voivat eri välineitä käyttää rakenteellisesti heikkojen alueiden tukemiseen. Jäsenvaltioiden kautta näin varmasti paikallista potentiaalia saadaan käyttöön entistä paremmin. Tässä tarvitaan yhteistyötä myös paikallistason kanssa, tarvitaan julkis, julkisen ja yksityisen tahon yhteistyötä ja näin voidaan saada aikaan yhteisiä ratkaisuja. Toinen pilari mielestäni tarjoaa nämä mahdollisuudet. Ja myös ensimmäisessä pilarissa jäsenvaltioilla on pelivaraa, kun on tehty eri alueiden niin kutsuttu terveystarkastus ja näin rahoitustukea voidaan välittää tietyille tukea tarvitseville alueille e, ja näin ottaa huomioon hyvin moninaiset ongelmat moninaisessa Euroopassamme. Sitten Giancarlo lisäkysymys. No, ihan lyhyt kysymys tähän vielä. Yksi maatalouden ongelma on maataloustuotteiden väärennökset. Hyvin monissa jäsenvaltioissa hyvin monien eri tuotteiden osalta tunnetaan tämä ongelma ja tämä vahingoittaa maatalousmarkkinoitamme. Ja siitä huolimatta, että meillä on suojatoimia, meillä on yhteiset markkinat, nämä väärennetyt tuotteet usein pääsevät markkinoille. Niissä on väärennetyt alkuperämerkinnät ja niin edelleen. Mitä voitte tehdä ja aiotte tehdä tämän asian suhteen? Kyllä, tässä varmasti viittaatte tuotteisiin, jotka sitten kilpailevat markkinoilla aitojen tuotteiden kanssa, tuotteiden, joilla on alkuperämerkintöjä ja maantieteellisiä merkintöjä. No tämä on äh, hyvin tärkeä laatupolitiikkaan liittyvä kysymys maataloudessa. Keskustelua käydään tällä hetkellä äh, myös äh, laatupolitiikan politiikkaa määrittelevän direktiivin muuttamisesta. Kyse on maantieteellisistä alkuperämerkinnöistä ja muista alkuperämerkinnöistä. Ja kyllä todella tarvitaan vielä parempaa suojelua tai ainakin suojelujen tuotteiden valvontaa, parempaa kuin tähän asti. Ajatellaan erilaisia tuotteita, kuten vaikkapa oliiviöljyä. Me tulemme jatkossakin tukemaan tutkimuspolitiikkaa sellaisten uusien teknologioiden kehittämiseksi, jotka mahdollistavat entistä paremman valvonnan markkinoillamme. Ja jotta ajoissa eh, tällaiset petos, eh, petokset ja tuoteväärännökset havaitaan, myös kuluttajat ovat tässä avainasemassa ja todella sääntelypolitiikassamme eh, voimme toimia ja tehdä aloitteita. Kyseessähän useimmiten ovat paikalliset tuotteet. Hyvä, kiitoksia. Ja nyt ALDE-ryhmän nimissä puheenvuoron saa herra ää, Raimees. Rova Kiitoksia. Myös ALDE toivottaa teidät tervetulleeksi, herra Sielos, ja kysymmekin teiltä seuraavaa. Maataloustuotteiden laatu on hyvin korkea ja myös kustannukset ovat hyvin korkeat ja me kilpailemme halvemmalla tuottavien maiden kanssa. Miten aiotte parantaa tuotteidemme markkinatilannetta maailman markkinoilla ajatellen VTO-neuvotteluja. Ja tätä kysyn teiltä maanviljelijänä. Me panemme hyvin paljon työtä tähän tuotantoon ja todella tarvitsemme tähän tukea. Ja sitten jäsenehdokas, olkaa hyvä. Niin, tässä todella jo mainittiin maataloustuotteiden erityispiirteet, ähm, jotka liittyvät myös tuotannon äh, korkeaan laatustandardiin. Ja tätä meidän tulisi vahvistaa myös kansainvälisillä markkinoilla, erityisesti ajatellen äh, markkinoilla markkinoita ja tuotteidemme tukemista. Ajatellaan myös ihan Euroopan tasoa maailman tason lisäksi. Eurooppalaiset kumppanit tulee vakuuttaa siitä, että tuotteitamme voitaisiin markkinoida yhdessä yhteisin ponnisteluin kaikkein parhaalla tavalla, kun ajatellaan maailmanlaajuista toimintaa. Ja turvallisten luonnonmukaisten tuotteiden kysyntä lisääntyy. Ja tätä potentiaalia meidän tulisi käyttää hyväksemme tuotteita markkinoidessamme. Elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus riippuu paitsi maanvilil- tai riippuu myös maanviljelijöiden käyttämistä tuotantotavoista. Ja me voimme ja meidän on tuettava tätä sääntelyä ja meidän on tiedotettava tästä niin, että kuluttajat ymmärtävät, mitä tämän laadun ja näiden laatutuotteiden taustalla on. Ja myös valvonta on tärkeää. Ja siksi tuottajien Jalostajien ja kaupan välinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Tässä tarvitaan tätäkin yhteistyötä, jotta tuotteitamme voitaisiin oikealla tavalla tukea. Mehän haluamme laadukkaita tuotteita ja maanviljelijät, mutta myös jalostustaho ovat äärimmäisen tärkeitä. Hyvä. Teillä ei ollut lisäkysymystä. Ja me nyt jatkamme. Puheenvuoron saa Morvai, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, itt vagyok elnök úr, és magyar nyelven szeretnék beszélni. Kiitoksia paljon. Haluaisin esittää kysymyksen unkarin kielellä. Herra komission jäsen ehdokas, te olette Romania-asiantuntija ja te tulette entisestä kommunistimaasta. Ja entisissä kommunistimaissa, kuten tiedätte, maatalous on joutunut käymään lävitse vielä syvällisempiä kriisejä kuin missään Länsi-Euroopassa. Perhe, viljelmät ja keskikokoisetkin maatilat ovat joutuneet erityisen suurten ongelmien kouriin ja jopa näiden perheyritysten toimeentulo henkiin jääminen on vaarassa. Voisitteko nyt parin minuutin ajan kertoa meille, miten te aiotte auttaa tässä tilanteessa? Miten voit auttaa pienviljelijöitä ja keskikokoisia maatiloja uusissa jäsenvaltioissa ja miksi minun pitäisi äänestää teitä, mikäli voisi äänestää? Da, micile exploatații uh, repre- Niin. Pienet tilat on merkittävä osa tiloista uusissa jäsenvaltioissa. Eikä tämä koske ainoastaan uusia jäsenvaltioita, vaan vanhemmissakin jäsenvaltioissa, erityisesti etelässä, niillä on merkittävä osuus. Itäisessä Euroopassa tämä liittyy siihen, että uudistamispolitiikkaa ja rakenneuudistusta tarvitaan edelleen. YMPn toinen pilari on luotava sellaiseksi, että voidaan juuri puuttua tähän pienten tilojen erityisasemaan. Voimme toimia tässä kahdella tapaa. Meidän täytyy uudistaa maataloutta, vapauttaa määrärahoja toisesta pilarista pienille yrityksille, jotta ne voivat uudistua. En tarkoita tässä kasvamista, vaan uudistamisprosessia, jonka kautta voidaan tuottaa turvallisia, korkealaatuisia tuotteita moderneilla markkinoilla. Tähän mennessä ei ole käytetty paljon hyväkseen paikallisia, alueellisia markkinoilla, markkinoita. Pienten yritysten ei tarvitse ehkä välttämättä tuottaa vientiin, näin omassa maassani, mutta myöskin naapurimaissa, että kysyntä kasvaa pieniä alueellisia tuotteita kohtaan. Ja ehkä näihin markkinoihin voitaisiin pienyrityksissä pienillä tiloilla keskittyä. Minä haluaisin YMBn toisen pilarin mahdollisuuksia käyttää tähän tavoitteeseen. Tietenkin voidaan toimia myös ensimmäisen pilarin suorien tukien kautta. Kuten sanoimme, haluamme päästä parempaan tasapainoon suurten ja pienten tilojen välillä. Ja varmasti näin pienet voivat nauttia enemmän suorista tuista, mutta rinnakkain tämän kanssa tarvitaan vielä uudistamisopeuttamisohjelmaa joka kohdistuu erityisesti näihin pieniin yrityksiin tiloihin, jotka keskittyisivät pieniin paikallisiin markkinoihin. Kiitos. Nyt teidän sanovan, että pitäisi keskittyä alueelliseen tuotantoon, alueellisiin markkinoihin. Miten tämä voidaan tehdä? Miten voidaan suojella omia markkinoitamme niiltä tuotteilta, jotka tulevat ulkomailta, jotka ovat usein – huono, heikkolaatuisia. Onko teillä aikatauluja niille toimille, joita suunnittelette? Ehkä seuraavan vuoden aikana esimerkiksi, jotta voidaan auttaa pientiloja Unkarissa tai Romaniassa. Eli jos tätä videota katsotaan vuoden kuluttua, niin voidaan arvioida, miten hyvin olette tässä onnistuneet. Kiitos. Komission jäsen ehdokas. Niin. Uskoakseni tuon tavoitteeseen voidaan päästä, kun katsotaan ehdotuksia uudeksi YMPksi vuoden 2013 jälkeen. Tämän vuoden aikana käymme aiheesta keskustelua ja vuoden loppuun mennessä aion julkaista komission julkilausuman, jossa on ehdotuksia uuden YMPn perustaksi. Toivoisin, että sieltä löytyy uusia ehdotuksia tähänkin aiheeseen liittyen. Tämän keskustelun sisältöä ei muokkaa ainoastaan komissio, vaan kumppaneita on useita, toimijoita on paljon. Myöskin tästä valiokunnasta voimme saada uusia ajatuksia. Ajattelen juuri pienten tilojen asemaa. Meidän pitää myös rakentaa näitä alueellisia markkinoita, paikallisia markkinoita, jotka ovat tärkeitä laajemminkin ja varmasti ne voidaan ottaa mukaan, kun tehdään uusi ehdotus vuodesta 2013. Round. Kiitoksia. Olemme nyt päättäneet tämän ensimmäisen kysymyskierroksen ja tämän jälkeen käynnistämme seuraavan kierroksen. Ja nyt täytyy todeta, että alderyhmä on ainut ryhmä, joka tässä hieman säästi aikaa ja meillä on todella suuri joukko puheenvuoropyyntöjä edelleen puhuja listalla. Ja pyytäisin, että tämä seuraava kierros puhuu nyt mahdollisimman lyhyesti. Jorkos Papastankos. How do you assess the Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komissaari Ehdokas, miten te näette Euroopan maatalouden heinäkuusta eteenpäin, kun VTOssa neuvotellaan maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Komission tekemät lupaukset Dohan kierroksella, pitäisikö niissä täysin kunnioittaa niitä yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen piirissä määriteltyjä rajoja, kun otetaan huomioon niin jotakin myönnytyksiä, joita olemme tehneet ja mitä odotamme kauppakumppaneiltamme? Da, din acest punct de vedere, cred că uh, Comisia Europeană a venit cu o propunere consistentă în privința agriculturii. Komissio on tehnyt hyvin konkreettisen ehdotuksen ja mm, todella ponnistellut. Joten nyt täytyy ehkä odottaa, mitä vastaehdotuksia kauppakumppanimme tekevät. Ja minä haluaisin olla erittäin päättäväinen, toimia päättäväisesti. Eurooppa on jo ponnistellut erityisesti markkinoille pääsyn suhteen. Emme voi mennä pidemmälle kuin tähän asti olemme jo tehneet. Me olemme hyvin avoimia, me haluamme päätöksen neuvotteluille. Kaikki varmasti voittavat monen välisestä sopimuksesta, mutta meidän täytyy nyt odottaa kauppakumppaniemme Äh, kommentteja. Me olemme tehneet suuria myönnytyksiä. Äh, Tuoreet sopimukset sen välimeren maiden kanssa ovat osoittaneet, että markkinoiden avaaminen ilman sääntelytasapainoa luo heikomman kilpailuaseman EUn tuottajille. Miten pyritte paremmin integroimaan muut kuin kauppahuolet VTO-neuvotteluihin niin, että voidaan tukea monimuotoista EUn maataloutta. Ja erityisesti pidättekö hyvänä tuloksena materiaalisissa neuvotteluissa sitä, että saadaan tasapainoinen VTO-sopimus maatalouden alalla? Äh, da, cred că dacă la asta v-ați... Niinpä, jos viittasitte nyt tähän, niin on ihan totta, että maantieteellisiä alkuperämerkintöjä ja muita alkuperämerkintöjä käsittelevä vastavuoroinen tunnustaminen on tärkeää. On tärkeää, että Eurooppa hyväksyy sopimuksen. Kaikkein tärkeintä on Euroopan unionin elintarvikealan laadun varmistaminen ja minä tuossa jo totesinkin, että kyse on kuluttajiemme odotuksista ja myös kauppakumppaniemme on tämä tunnustettava. Heidän tuotteitaan on kohdeltava aivan samoin kuin omia tuotteitamme. Tästä keskustellaan tällä hetkellä neuvotteluissa, mutta kyllä minä pidän maantieteellisiä merkintöjä hyvin tärkeinä. Kiitoksia ja sitten Stefan Lefort. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että Komissaariehdokkaan vastausten perusteella voin olla nyt turvallisin mielin sen suhteen, mihin eh, Rafishbergin viittasi, tämä non-paper asiakirjoita ei olemassakaan on roskiksessa. Tällä mielikuva nytkin jäi. Minusta vaikuttaa siltä, että te olette äärimmäisen muodollinen, kun te puhutte ensimmäisestä ja toisesta pilarista Ensimmäinen pilari on tietystikin erittäin suuri. Siellä on nämä tuesta, tuotannosta erostetut tuet, mutta toisessa on sitten sosiaalikysymykset, ympäristökysymykset, nämä muut seikat, oheseikat. Eikö nyt olla menossa kahtalaisen maatalouteen? Ensinnäkin on ensimmäinen pilari, kaikki ne tukineen, jota valvotaan, valtikin valvoo, mutta ei välttämättä riittävästi. toisessa on sitten ympäristö, ja maaseudun kehittäminen. Ehdottaisin pikemminkin, että pohdittaisiin suurimittaista maatalouspolitiikkaa, jossa on aluepolitiikka, ympäristö ja kaikki maatalouteen liittyvät tekijät, niin että ihmisetkin ymmärtäisivät, tavalliset ihmisetkin ymmärtäisivät, on kyse, koska kaksi pilaria ja kaksi ne tavoitteinen on kansalaisten kannalta katsottuna melkoinen sekamelska, josta ei oikein saa selkoa. Herra Lefol, minä tunnen teidän huolenne ja pohdintanne tämän asian suhteen. Minä en halua nyt pitää kiinni vain muotoseikoista. Yksi pilari vai kaksi pilaria tai useampia pilareita. Mutta tässä vaiheessa nähdäkseni on tärkeää tarkastaa sisältöä. Ja vaikka onkin kaksi pilaria, niin tämä tarkoittaa sitä, että olisi kaksi rinnakkaista maa, maanviljelystä. Pilarit kumpikin liittyvät samantyyppiseen maatalouteen, erittäin moninaiseen, monikirjavan maatalouteen. Maataloutta on monenlaista, näin voidaan sanoa. Miksi yhdessä, mikäli yhdessä pilarissa pohditaan esimerkiksi, esimerkiksi tiettyihin tukiin ja maksuihin, niin maat ovat vuosittaisia. Tämän asioita saadaan paremmin hoidettua. Ja toisessa on, ovat ympäristöseikat ja ynnä muuta lainpykät, joita täytyy kunnioittaa. Toinen pilari antaa meille liikkumaan varaa niin, että viljat voivat paremmin mukautua erilaisiin olosuhteisiin, esimerkiksi uuden aikaistamiseen uusissa jäsenvaltioissa. Muillakin Euroopan alueilla tarvitaan uuden aikaistamista, koska ilmastonmuutos esimerkiksi pakottaa tähän. Miten saataisiin sitten parempi yhteys luotua maaseudun ja maaseudun kehittämisen ja maanviljelyn välillä? Meillä on monivuotista ohjelmasuunnittelua, jonka yhteydessä voidaan yksityiskohtaisesti pohtia näitä ongelmia. Minä ymmärrän kyllä teidän huolenne minä olen täysin avoin keskustelulle eri ratkaisuista, mutta tässä vaiheessa minu, minun mielestäni en halua pitäytyä muotoseikkoina pikemminkin sisältöön. Tietystikin maanviljelijöiden tulotasoa täytyy suojella ja toisaalta säätelykön on pyritty luomaan sen, sen suuntaan, että pystytään uudenaikaistamaan ja mukautumaan paremmin. per la sua risposta. Stefan? Lisäkysymys herralle Folka, hyvä. Tästä vastauksesta niin voitaisiin avata kokonainen keskustelu. Maatalouspolitiikka, viljelijöiden asema ja koko yhteiskunta Euroopassa, nämä kaikki seikat ovat tärkeitä. Maatalouspolitiikasta ja kes- poliittisesta keskustelusta pitäisi tehdä sellaista, että kansalainen sitä ymmärtää. Mutta viimeinen kysymys vielä. Kahden pilarin perustelu on se, että ensimmäisessä ei ole yhteisrahoitusta, toisessa on yhteisrahoitusta tietyillä ehdoilla. Mikäli valtioiden päämiehet haluavat nyt yleisesti kaksi pilaria, niin mikä teidän kantanne on tässä keskustelussa? Position. Minun kantani on se, että niin kauan kuin meillä on yhteistä maatalouspolitiikkaa, meillä täytyy olla myöskin yhteisen budjetti tätä varten. Tämä on tärkeä elementti. Minä uskon, että käyttää maaseudun kehittämispolitiikkaa varten yhteisrahoitus oma, oman roolinsa, joka on erilainen kuin se, mitä voidaan pohtia ensimmäisen pilarin yhteydessä, mutta tässä vaiheessa minun kantani on tämä. Yhteistä politiikkaa varten tarvitaan yhteinen budjetti. Huolimatta siitä, minkälaisesta rahoituksesta on kyse, kun rahoitusta myönnetään, käyviäisen valtiolla täytyy olla mahdollisuus varmistaa, se, että rahoitus on tasapainossa. Ja rahoitusta ei saa vaarantaa asettaa kyseenalaiseksi keskustelulla kansallisten budjettien kautta suorittavasta rahoituksesta. di George Lyon. Kiitoksia seuraavaksi George Lyon. Kiitos puheenjohtaja. Ensin pahoittelin sitä, että olin myöhässä. Lento oli myöhässä Edinburghista. Jos voisinko kysyä, mitkä ovat kolme keskeisintä tärkeää toimea toteutettavaksi lähivuosina, jotta voimme parantaa EU-maatalouden kilpailukykyä? Enää, komissario. Yes, very briefly, I think that... Ihan lyhyesti. Ensinnäkin. Yhteisen maatalouspolitiikan sopeuttaminen – keskittyy erityisesti tuohon suuntaan, siis kilpailukyvyn parantamiseen. Tähän tarkoitukseen maanviljelijöiden sopeutuminen uuteen haasteeseen on tärkeä tekijä, koska tällainen sopeuttaminen ei saa haitata maatalouden kilpailukykyä. Uudistamiseen on siis investoitava. Ensimmäisessä pilarissa suorien tukien tasapainottaminen voisi myöskin olla tässä tekijänä. Ja kansainvälisissä neuvotteluissa minusta tuntuu, että meidän on annettava viljelijöillemme mahdollisuus paremmin hyödyntää kansainvälisten markkinoiden tarjoavia mahdollisuuksia – neuvotteluidemme kautta siis kansainvälisesti antaa viljelijöillemme uusia mahdollisuuksia. Nämä voisivat mielestäni olla kolme tärkeää tekijää, joiden kautta voidaan ylläpitää ja parantaa kilpailukykyä. Ymmärrän. Kysyisin, harkitsisitteko uutta bioteknologiaa, joka on käytössä muualla maailmassa? Pitäisikö meidän eurooppalaisille maanviljelijöillemme antaa tällaisia mahdollisuuksia. Tämä ei ehkä kuulu suoraan teidän salkkuunne, mutta tämä on maataloustuotannolle tärkeä kysymys ja mielelläni kuulisin teidän kantanne ja mihin ryhdytte komissiossa, jotta voidaan huolehtia siitä, että jossain vaiheessa eurooppalaiset viljelijät voivat käyttää samoja välineitä kuin kaikki muut tuottajat kautta maailman. Komission jäsenehdokas. Kaikki koskee kilpailukykyä, Jotta maatalous voi olla kilpailukykyinen, sen pitää löytää kuluttajia, asiakkaita bioteknologian osalta. Sisämarkkinoilla on välttämätöntä vakuuttaa kuluttajat tai antaa, vaku- antaa kuluttajille valinnan mahdollisuus GMO-tuotteiden osalta. Toisaalta olemme riippuvaisia tuonnista, erityisesti eläinten rehun osalta. Ja tässä mielessä Minusta tuntuu, että uudessa kollegiossa meidän on löydettävä ratkaisuja, jotta voimme antaa tuottajille mahdollisuuden kehittää toimintaansa karjan kasvattajien osalta siis bioteknologia on ala, jolloin on kuunneltava ensin tieteellistä tietoa ja sitten on katsottava, miten tuottajat voivat vakuuttaa kuluttajat siitä, että näitä tuotteita voidaan käyttää. Yhtenäismarkkinoilla tämä on ratkaisevan tärkeää, kun ajatellaan laatupolitiikkaa laajemmin. On hyvin tärkeää ajatella myöskin kuluttajien käyttäytymistä. Bene, ora il turno di José Bové. José. Seuraavaksi José Bové, ole hyvä. Monsieur le commissaire. Arvoisa komission jäsenehdokas, hyvää huomenta. Minäkin halusin jatkaa tällä samalla aiheella, koska tänä päivänä, kun tarkastellaan eri tutkimuksia, ne osoittavat, että rinnakkaiseloon riittyy ongelmia, olipa sen tuotannosta, GMOista tai muista kuin GMO lajikkeista. Renkaaselle liittyy ongelmia. Miten te aiotte taata valinnan vapauden ensinnäkin viljelijöiden piirissä, että myöskin maataloustuottajajärjestöjen piirissä, kun he haluavat taata sen, että viljelmät eivät saastu GMO-lajikkeilla. Miten, miten tämä voidaan taata? Te olette itse todenneet, että kun soijaa tuodaan Eurooppaan, tästä yhteydessä herää kysymys, miten kasviproteiini tuo, kasviproteiinin tuonto Euroopassa, erityisestikin GMO-soijan tuonti, kulkee rintarinnan sen kanssa, että halutaan tuottaa Euroopassa soijaa ilman, että GMOt niitä saastuttavat. Herra Bove, minä tiedän teidän huolenne tämän aiheen suhteen. Mitä tulee rinnakkaiseloon, koeksistenssiin, on sama mitä teidän kanssanne. Kuluttajan täytyy saada tehdä valintoja. Kuluttajan täytyy voida valita, käyttääkö ne GMOta vai ei. Niin ikään viljelijä täytyy olla mahdollisuus valita, viljeleekö hän GMO-lajikkeita vai ei. Miten sitten voidaan tämä asia hoitaa kuntoon? Tietystikin jäsenvaltiolla oma vastuunsa varmistaa ja valvoa tätä politiikkaa ja määritellä rinnakkaiselon säännöt ja pistää nämä säännöt täytäntöön. Uskoakseni läheisempää yhteistyötä voitaisiin tai tarvittaisiin jäsenvaltioiden kanssa tässä suhteessa. Mutta kuitenkin pääsee vastuun jäsenvaltiolla. Mitä sitten kasviproteiinin tuontiin tulee erityisestikin soijaan? Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että kansainväliset kaupan säännöt eivät pystyttäisiin rajoituksia asettamaan ja kun tuki on erotettu tuotannosta, niin soijan suhteen tilanne on sellainen, että nyt on mahdollisuus itse tehdä valintoja, viljelijöidenkin mahdollisuus tehdä valintoja. Nyt olisi hieman vaikea nyt muuten varmistaa riittävä proteiinin saanti, koska jossakin jäsenvaltiossa ilmasto-olosuhteet eivät mahdollista sitä, että voitaisiin soijaa viljellä. Minä olen kuitenkin avoin kaikille pohdinnoille ja ratkaisumalleille, jotka mahdollistaisivat sen, että voitaisiin ottaa askel eteenpäin, vähintäänkin yksi askel. Mutta mahdollisuudet tällä hetkellä ovat suhteellisen rajalliset, mikäli tarkastellaan täyttä omavaraisuutta kasvipyrtenin suhteen. Tietty tasapaino tietystikin täytyy saada aikaan ilman, että vaarannetaan viljelijöiden asemaa myöskään. Maissi ja soja kuitenkin ovat sellaisia kasveja, joita syötetään karjalle esimerkiksi. Mutta kuitenkin meidän täytyy saada tasapainon tilanne aikaan. Oui, je, j'entends. Je sais. Je ei teidän vasta- vastaustanne, että totesitte, että mahdollisuus ehkä pohtia, mitä tulevaisuudessa tehdään. Ehkä tässä valossa voidaan tehdä yhteistyötä komission kanssa. Te viittasitte myöskin laatukysymykseen. Totesitte, että laatu on tärkeä. Tänä päivänä ollaan sellaista tilanteessa, joka on suorastaan skandaalinomainen. Uusi komissio on aloittanut uudelleen keskustelun Yhdysvaltojen kanssa. Miten me voimme hyväksyä tänä päivänä sen, että vielä nytkin kolmen vuoden ajan, kun on keskusteltu hormonilihasta ja asianhoitokuntoon Ysoten kanssa, on siitä huomata yksi tuote Euroopan tasolla, jota ö, verrattuna aivan liikaa ei ole normaalia, että kolmen vuoden jälkeen, kolme vuotta sen jälkeen, kun tämä on ratkaistu tämä ongelma, niin vero on 400 prosenttia. Olisi symbolisestikin tärkeää, että komissio nyt ryhtyisi tämän skandaalin, kansainvälisen skandaalin purkamiseen. Minä ymmärrän vielä paremmin teidän huolenne tämän asian suhteen. Tehän tiedätte, että kyseessä on asia, joka on kansainvälisten keskusteluiden kohteena. Gerald de Hucht näistä keskusteluista vastaan. Olen valmis tekemään yhteistyötä hänen kanssaan tarkastellakseni sitä tapaa, jolla tämä on voitaisiin ratkaista. Tämä asia on todellakin ollut pitkään jo vireillä ja olen avoin tälle keskustelulle. Ja maatalouskomissaarina olen valmis kyllä tekemään töitä löytääkseni ratkaisun. La parola all'onorevole Hashwood. Hyvä, kiitoksia. Ja seuraavaksi Ashford, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon, komission ehdokas. Haluaisin kuulla enemmän tästä uudelleen jaosta. Olen samaa mieltä siitä, että historiallisesta pohjasta pitää siirtyä eteenpäin uusien ratkaisujen suuntaan, mutta – Voisinko ehdottaa, että uusien tukiehtojen pohjalta vaaditaan yksinkertaisuutta, kestävyyttä ja avoimuutta. Uusien valtioiden kesken, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, on kyse siitä, että hehtaarikohtainen tuki tuntuisi loogiselta kehityksen kululta. Onko tämä ajatus teidän mielestänne oikein? mitä tulee jakelun, ajat, puhutteko jakelusta elintarvikeketjusta? Ei vaan minä puhun tuesta, jonka tulisi olla reilumpaa, kestävämpää, avoimempaa. Tämän suuntaisesti mielestäni melko selkeästi sanoin, kun puhuin tulevasta maatalouspolitiikasta, suorien tukien kriteereiden tulee oltava on oltava sellaisia, että otetaan paremmin huomioon tietyt erityispiirteet, jotta saadaan parempi tasapaino. Totta kai yksinkertaisesti sanottuna tarvitaan selkeyttä, kestävyyttä ja avoimuutta. Kyllä komissio jo on ryhtynyt toimiin, jotta tämä tuki jättäisiin avoimemmin perustein. Nyt minusta tuntuu, että meidän, eli komission tehtävä yhteistyössä myös parlamentin kanssa, on analysoida, miten voidaan huolehtia järjestelmästä, joka on yksinkertainen, mutta kuitenkin huolehtii siitä, että EU-varoja käytetään hyvin ja että noudatetaan sääntöjä. Nämä ovat kaikki tärkeitä vaatimuksia. Jäsenvaltioilla on jo mahdollisuus huolehtia avoimuudesta siinä, miten viljelijöillä on tukin oikeuksia. Eli minulla on kyllä tarkoituksena kulkea tuohon suuntaan. Extra. Uh, yes, commissioner specific. Niin komission jäsen erikas erityisesti kysyin näistä hehtaarikohtaisista suorista tuista, mutta jos siirryttäisiin tästä eteenpäin, ajateltaisiin, että pitäisi olla tiettyä reiluutta, niin tarvitaan kai myöskin muita budjettimekanismeja, oikaisevia mekanismeja. Tässä ajattelen lähinnä näitä alennuksia, jäsenmaksualennuksia. Sillä uh, eh, hek- hehtaarikohtaisia tukia uusissa jäsenvaltioissa vielä käytetään – Nyt on jo päätetty, että otetaan käyttöön tilakohtainen tuki sen pohjalta tietenkin, jota tietty tila on tähän mennessä saanut. Me tarvitsemme yhtenäisen lähestymistavan koko EU:ssa. Nyt meillä on kahdenlaisia maksuja, hehtaarikohtaisia tukia uusissa jäsenvaltioissa ja tilakohtaisia vanhemmissa jäsenvaltioissa. Meidän tulisi päästä yhtenäiseen maksujärjestelmään, jossa kuitenkin otetaan huomioon tietyt erityistekijät. Näin voidaan oikeudenmukaisesti huolehtia tukien jaosta. No, no, no. Eh, finito. Onorevole Njö. Teillä ei ollut muuta sitten Anjö. Egg, cage egg producer has recently been obliged by the... Englantilainen häkikanala tuottaja on vedonnut EU:hun, koska EU on estänyt hallitusta antamasta tukea. Kuitenkin Romanian vastaavat viljelijät saavat 25 prosentin tukiaiset valtiolta ja 25 prosentin lisäksi EUlta. Osa tästä rahasta on tietystikin on britti veronmaksajien rahaa. Mikäli romanaiset eivät käyttäisi sitä hyväkseen, niin siitä huolimatta monia voi käy, tuottaa häkkikanaloissa vielä tämänä aikana jälkeenkin, mikäli ne on vain jalostettu. Ehkä eh, romanian kannalta katsottuna tämä suorastaan insestin tapainen tapaus. Mitä te voitte tähän kommentoida? Vuonna 2002 vaaria käytettiin epäkelua tavalla Romaniassa hyväksi. Miten paljon te tiesitte asiasta tuon aikana? Oletteko nyt valmiissa eh, katko, katkomaan sidoksenne kotimaahanne? Ja mikäli osoittautuu, että Niin mit, miten täytyy tuota näihin seikkoihin? România încă nu era stat membru al uh, Uniunii Europene. Uh, deci nu știu. En ole aivan varma, mistä tukesta te puhutte 2001-2002 vuosina. Romania ei ollut edes unionin jäsenvaltio. Maataussektorin uudistamiseen rahaa käytettiin Romaniassa. Vuonna 2002 käytettiin eurooppalaista rahaa Kyllä, uuden aikaistamisen, mutta Romania ei ollut silloin jäsenvaltio. Voisitteko mä täsmentää tänne? Mistä rahasta jälkeen puhutte mistä puoli instrumentista oli kyse? Yeah. The two, there were two separate... No, kaksi edellistä kysymystä. Toinen liittyi nykyaikaan, tämä oli tärkeämpi kysymys. Ja olisin palata sitten vielä yleisempään puoleen. Haluatteko ensin lopettaa kahden minuutin vastaussoa? puheenvuoron. Teillä oli tilaisuus puhua kaksi minuuttia, ettekä kuten puhut kahta minuuttia. No, no selvä, minä sitten jatkan yleisemmällä tasolla ongelmasta, joka liittyy häkkikanaloiden kieltoon. Tammikuussa 2012 tämä kielto astuu voimaan Italia ja Espanja ovat jälkijunassa. Kuluttajat haluavat syödä edelleenkin munia ja mikäli tämä kielto astuu voimaan, niin silloin tällaisia häkkikanoja tuodaan maahan, taikka munia tuodaan maahan Intiasta ja muualta, missä eläinten hyvinvointi voidaan huolista niin hyvin kuin meillä. Lisäksi niitä syötetään vehnä, joka on tuotettu EU-ssa. Oletteko te tietoinen tästä epäkohdasta? vă referiți probabil la reglementările europene. Kyse on eurooppalaisista säännöistä ja kanojen kasvatusolosuhteista. Häkki kanoista. Tällaista muutosten tekeminen tekee erittäin hyvin paljon investointeja. Säännöt, jotka pyrkivät varmistamaan eläinten hyvinvoinnin, ovat tulosta Euroopan tasolle tehdyistä päätöksistä eli täytäntöön panosta. Kaikkien jäsenvaltion mukaan luottuna Romanian ja Yhdistyneen kuningaskunnan täytyy tietystikin noudattaa näitä sääntöjä. Näiden normien täytäntöön pano on ollut tiedossa jo lukuisen vuosien ajan ja siirtymäkausi on vielä meneillään. Tuottajilla on ollut tilaisuus jo käyttää hyväkseen tätä siirtymäaikaa ryhtyäkseen noudattamaan normeja. Sekä Romaniassa että yhdistyneessä kuningaskunnassa on täytynyt, täytynyt tehdä uudistuksia, uudenaikaistuksia. Investointeja on tarvittu, jotta voidaan kunnioittaa eurooppalaisia normeja, joista on Euroopan tasoa päätetty. Ora il turno dell'onorevole Dodds. Seuraavaksi vuorossa on edustaja Dodds. Ja äh, koska hän ei nyt ollut vielä paikalla, niin Michel Dantin saa puheenvuoron. Niin, Arvoisa komission ehdokas, te vastasitte kielisen kysymykseen, että maatalouspolitiikan tuleva vakaus Euroopassa edellyttää sitä, että maatalouspolitiikan piirissä pidetään kiinni tietyistä turvaverkoista ja mekanismeista, jotka ovat kuitenkin moderneja ja tehokkaita. Kaikki maataloustuet ovat osoittaneet tarpeen säännellä tuotantoa ja markkinoita. Siitä huolimatta uusi maatalouspolitiikka pyrkii kuitenkin suuntautumaan sellaisella tavalla, että hallinnollista taakkaa tarvitaan yhä enemmän. Ehkä voisitte hieman kertoa enemmän näistä uusista välineistä, joita te pohditte joita voitaisiin ottaa käyttöön. Esimerkiksi kaikki sopimussuhteet maataloustuotannossa, eikä olisi hyödyllistä tukea uuden aikaistamista. Voisitteko kertoa enemmän komission aikeista, miten parantaa myöskin kilpailukykyä maataloustuotannossa? sääntelymekanismista toteaisin, että sen täytyy olla moderni, uudenaikainen, eikä se estä markkinatoimintaa. Nyt on aloitettu jo tietyn kokeilut joillakin sektoreilla mekanismin käyttöönottamiseksi. Esimerkiksi takurahasto, jolla halutaan taata tietty tulotaso silloin, kun tulee eteen hankalia tilanteita, jotka merkittävällä tavalla vaikuttavat maataloustuottajien tulotasoon. Nyt on alettu jo pistää täytäntöön jollakin edellä vihannessektorilla tätä mekanismia. Ehkä tätä voitaisiin laajentaa muillekin sektoreille. Eli nyt on ehdotettu yleistä mekanismia, joka pystyisi helpottamaan jonkin tai tiettyjen sektorien mukautumista nykytilanteeseen. Mitä sopimussuhteisiin tulee, tätäkin on alettu pohtia, esimerkiksi maitosektorilla – Mikäli tämä toimii hyvinvointisektorilla, sitä voidaan laajentaa muillekin sektoreille. Miten sitten voidaan maanviljelijöiden neuvottelukykyä parantaa, neuvotteluasemia parantaa, silloin kun tehdään yksityisiä sopimuksia? Kilpailusäännöt tietystikin tässä pätevät, mutta olen kyllä valmis keskustelemaan kollegani kanssa komission sisällä siitä, miten voitaisiin tällaiset mekanismit ja poikkeukset saada käytäntöön, kun on kyse maataloustuotannon erikoisluonteesta, koska mekanismit puuttuvat ja minimisääntely, mikäli se puuttuu, niin markkinat eivät toimi. Kyse on siitä, että ennen kuin markkinat voivat toimia, täytyy saada tasapainon kysyntä ja tarjonta. Voitaisiin pohtia sellaista mekanismia, joka ei haittaa markkinoiden toimintaa, vaan pikemminkin helpottaa markkinoiden toimintaa. Tällä tavalla voitaisiin puuttua tilanteeseen. Eli takurahastot ovat yksi tapa toimia, joilla taataan tietty tulotaso maataloustuottajille, ja toisaalta voidaan tarkastella sopimussuhteita, Voitaisiin kuitenkin muitakin mekanismeja, mutta en halusi tästä nyt enemmän puhua tässä vaiheessa, koska olisi ehkä hyödyllisempää analysoida tätä pidempäänkin. Jo nyt on olemassa tiettyjä interventiomekanismeja, ja menneisyydessäkin niitä on ollut, ja ehkä voitaisiin mukauttaa näitä vanhojakin mekanismeja. Tämä olisi yksi tapa toimia. Suorat tulotuet ovat myöskin yksi tapa varmistaa maanviljelijöiden tulotaso. Mitä tulee tasapainoon kysynnän ja tarjonnan välillä, niin tietystikin äh, sopimussuhteiden pohtiminen on yksi tapa toimia. Mitä vanhoihin välineisiin tulee ja tuotannon sääntelyyn, te totesitte, että haluatte laadukasta tuotantoa. Katsotteko, että olisi mahdollista pitää yllä kuitenkin joitakin volyymin tai määrien sääntelymekanismeja, koska laatu yksin ei va- riitä varmistamaan hintaa ja sitä, että pääsee markkinoille ja myynnin edistämistä. Kun tarkastaa Euroopan unionin jotakin alueita, niin uskoakseni meillä on ongelmia, jotka liittyvät markkinoiden toimintaan. Te viittasitte juuri laatuun, laatumerkintöihin ja alkuperämerkintöihin. Tietystikin on olemassa maantieteellisiä merkintöjä myöskin ja joitakin rajoituksia. Voidaan tarkastaa, mikä olisi paras tapa varmistaa tasapaino ja tuotannon tietty taso. Esimerkiksi erityislaatu ja erityisen laadukkaita tuotteita saataisiin paremmin myytyä markkinoilla. Tässä on kuitenkin muitakin elementtejä, jotka liittyvät suoraan markkinoiden toimintaan, ja me voitaisiin, voisimme tietenkin pohtia sitä tässä valossa, mitä te ehdotitte. Tietysti kuin pieniä saarekkeita, joilla on erittäin tiukat säännöt, yksikohtaiset säännöt, mutta tietenkin voidaan kyllä yhdessä pohtia näitä seikkoja jatkossa. Hyvä. Ja nyt äh, vuorossa on herra Tabaci, olkaa hyvä. Miten Euroopan maatalous pääsee eroon markkinoiden yhä suuremmasta ailahtelusta, suurista heilahteluista? Miten te voisitte täsmentää vielä vastaustanne, minkä tyyppistä säätelyä voitaisiin pohtia, minkälaisia turvaverkkoja voitaisiin ottaa käyttöön ja luoda sen sijaan, että tehtäisiin tällaisia julkisia invento, invent, välintuloja, joita on kovasti moitettu. Miten voitaisiin paremmin estää se, että suuret kauppaketjut ovat määräävässä asemassa ja maataloustuottajat alakynnessä? Romaniassa Unkarissa ja miltei kaikissa jäsenvaltioissa tilanne on tämä. Kiitoksia ja paljon rohkeutta. Ah, Kiitoksia herra Tabaci unkarin kielellä. Mitä tulee markkinoiden heilahtelun ailahteluihin? Minähän jo aiemmin viittasin mahdollisuuteen, että käytössä olevaa hedelmäviennisalan mekanismia laajennettaisiin muihin sektoreihin, Lisäksi voidaan pohtia näitä takurahastoja, jotka mahdollistavat sen, että pystytään puuttumaan hyvinkin yksityiskohtaisesti silloin, kun hinnat esimerkiksi heilahtelevat ja tuottajien tulotaso on uhattuna. Tämä, nämä voisivat olla ratkaisumalleja. Totesin jo näistä sopimussuhteista ja mitä tulee näihin suuriin kauppaketjuihin, niin tämä suhde tuottajien ja kauppaketjujen välillä voitaisiin hoitaa sellaisella tavalla, että viljelijät eivät olisi täysin tässä alakynnessä. Maitosektorilla esimerkiksi on voitu toimia näin, ja näin voitaisiin tehdä muillakin sektorilla. En puhu näistä mistään julkisista interventioista. Täytyy varmistaa, että markkinat toimivat ja tasapaino toteutuu kysynnän ja tarjonnan välillä, ja hintojen määrittely on yksi tapa säännellä tätä suhdetta. Neuvotteluita voidaan kyllä käydä alakohtaisesti, ja sitten voidaan ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka mahdollistavat sen, että viljelijät ja tuottajat ja tuottajajärjestöt voivat olla vahvemmassa asemassa neuvotteluissa. Joskus on epätasapainosta juuri kyse ja tämä aiheuttaa ongelmia. Viimeisimmät tutkimukset, jotka liittyvät lisäarvon tuottamiseen, osoittavat, että aina eivät suuret kauppaketjut ole ne, jotka saavat tämän voittomarkkinan, vaan välissä saattaa olla muitakin välikäsiä. Tämä vaihtelee tietystikin alakohtaisesti. Kiitoksia. Andiamo avanti allora. Kiitokset komission jäsen. Me eh, jatkamme ja nyt puheenvuoron saa Rova Haakin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen ehdokas. Tämän aamun esityksessäni sanoitte, että uudistetun YMPn pitäisi huolehtia elintarviketurvasta ja kunnollisesta tulosta maanviljelijöille. Nämä asiat liittyvät toisiinsa, koska jos viljelijöillä ei ole kunnollista tuloa, ei voida ruokaturvastakaan huolehtia. Yksi vaikuttava tekijä viljelijöiden tuloihin on se, että ihan harva väittäiskaupan ketju – hallitsee markkinoita. Vähän aikaa sitten yhdistyneessä kuningaskunnassa lähdettiin tutkimaan käytäntöjä tällä alalla Irlannissa. On myöskin tällainen asiamies asetettu. Mikä on teidän kantanne ja mihin askeleisiin voitte ryhtyä, jotta tämä epätasapaino muuttuisi, kun ajatellaan tuottajien ja kauppaketjujen asemaa? Komission ehdokas. Kuten Romaniassa, kun olin maatalousministeri, minä kannustin tuottajia ja kauppaketjuja käymään neuvotteluita. Ja me otimme käyttöön tällaiset käytännön suuntaviivat, jotta voitaisiin saada aikaan säännöt. Näistä varmasti voitaisiin sopia elintarviketuotantoketjun osatekijöiden välillä. Minä voin komissiossa kannustaa tällaiseen keskusteluun, mutta en näe, että tällä hetkellä komissio voisi puuttua tähän viljelijöiden ja kaupan suhteeseen, mutta tämän tyyppiset hyvät käytänteet näissä suhteissa voisivat toimia esimerkkinä, ratkaisuna. Mutta tätä varten tarvitaan molempien osapuolten hyväksyntä, mutta yleisemmin. Kuten edustaja Tabajille jo sanoin, nämä neuvottelut elintarvikeketjussa eri tekijöiden välillä voisivat yhtenä osana auttaa meitä, jotta tulevaisuudessa voimme huolehtia paremmasta loppuarvosta tuon ketjun lopuksi. Komission jäsenenä voin vain kannustaa tällaisiin keskusteluihin, neuvotteluihin, koska tämä kysymys liittyy myös kilpailualaan. Marian lisäkysymys. Kyllä, kiitos komission jäsen ehdokas. Kuuntelin vastaustanne tarkkaan. Toivoin, että jotenkin elintarviketuotannon korkean tason työryhmässä voitaisiin jotenkin puuttua tähän kysymykseen, ajaa sitä eteenpäin. Kuulin kyllä vastauksen, että te ette oikein voi tehdä muuta kuin kannustaa eri tahoja tässä yhteistyöhön tietyllä tapaa, mutta näettekö mitään mahdollisuuksia käyttää tätä korkean tason ryhmää tämän kysymyksen ratkomiseen? Tämä on suuri kysymys, joka, joka vääristää hintoja, koska tässä on suuri epätasapaino komission sen ehdokas. Minä lähi kuukausina tulen esittelemään tämän korkean tason työryhmän työn lopputuloksia parlamentin ja minä olen valmis käyttämään kaikkia hyviä tuloksia näistä neuvotteluista, jotta voin analysoida mahdollisuuksia laajentaa näitä keskusteluita muillekin aloille, mutta tämä läheisessä suhteessa kollegan kilpailupääosastolta, koska meidän pitää löytää argumentteja, joilla voidaan puuttua eri alojen erityispiirteisiin, jotta jotenkin voidaan saada poikkeuksia kilpailusäännöistä. Tämä on tärkeää, koska meillä on yhteiset markkinat. Siksi on tärkeää, että meillä on yhteiset säännöt, mutta olen valmis toki analysoimaan kaikkia ratkaisumalleja, jotta voidaan selvittää tätä kysymystä ja vahvistaa tuottajan asemaa neuvotteluissa koko elintarvikeketjussa. Bene. Adesso ancora bis... Bove. A te la parola, José. Seuraavaksi José Bove, ole hyvä. Sur un sujet... Kiitoksia. Tämä on ihan yleisempi kysymys. Tämä liittyy jo heti alussa käytyn keskusteluun. Euroopan maatalous on riippuvainen fossiilisista polttoaineista. Joka vuosi käytetään kaksi tonnia polttoainetta eurooppalaista asukasta kohti yli 20 prosenttia hiilidioksidipäästöistä aiheutuu maataloudessa käytetystä polttoaineesta. Tänä päivänä pyritään teollisuudessa ja maataloudessakin sellaiseen tekniikkaan, joka kunnioittaisi enemmän ympäristöä ja biodiversiteettiä halutaan tukea, vähentää hiilidioksidipäästöä, suojella maaperä ja vesistöjä – mutta esimerkiksi säilömaissi on sellainen viljelylajike, joka tuhoaa maaperää ja tuotantoa siirretään muualle, kun sääntöjä tiukennetaan. Julkisella tuolla pitäisi tehdä tutkimusta ja kehittää sellaista maataloutta, joka käyttää vähemmän energiaa. Haluaisin tietää, mikä teidän näkemyksenne on. Mitä komissio aikoo tehdä tukeaksaan näitä hankkeita, jotka olisivat vaste, vastine myöskin tai vastaus ilmastonmuutokseen. Oui, uh, je déjà dit. Kuten olen jo todennut, kysymys, joka liittyy ilmastonmuutokseen ja ympäristön suojeluun, täytyy kehittää, liittää maatalouden kehittämiskeskusteluun mukaan, koska kyse on myöskin kuluttajien ja veronmaksajien eduista. Toisen pilarin sisällä voidaan paremmin kehittää näitä mekanismeja, jotka liittyvät juuri tämän tyyppisiin innovaatioihin ja tutkimuksiin, joita on jo tehty. Uskoakseni näin voidaan tehdä. Yhteistyössä kollegani, joka vastaa, kollegani kanssa, joka vastaa tutkimuksesta, voimme pohtia, miten tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää hyväksi ja soveltaa niin, että löytää, löytäisiin sellaisia ehdotuksia, joiden avulla voidaan tietyt mekanismit ottaa käyttöön maatalouspuolellakin innovaatioiden käyttöönottamiseksi. Lisäksi uskon, että ajatus, että paremmin viljeltäisiin, käytettäisiin hyväksi paikallista viljelyä, on yksi vastaus tähän ongelmaan. Maatalous on usein teollistunutta ja kilpailukyvystäkin täytyy pitää kiinni ja tuotantokyvystä, mutta uskon, että tietyillä alueilla voitaisiin pikemminkin pitäytyä paikalliseen viljelyyn ja tuotantoon ja täten voitaisiin myöskin paikallisille markkinoille enemmän tuottaa tavaraa tällä hinnalla tuotteita. Paikalliset markkinat ovat tietystikin osa laajempia markkinoita ja voidaan ottaa huomioon myöskin markkinat kokonaisuudessaan. Tämä olisi epäsuora tapa kannustaa sellaiseen viljelyyn ja tuotantoon, joka kunnioittaa enemmän ympäristöä ja myöskin paikallisten resurssien käyttöä. Jose, ole hyvä. Niin. Lisäkysymys joka liittyy tulotasoon keskusteluun, maanviljelijöiden tulotasoon. Yhdestä sanaa en kuullut teidän suostanne vielä. Se tosiasia, että kilpailupolitiikan suhteen voidaan todeta, että Euroopassa tuotetaan jopa tappiolla tuotteita. Miten voi olla mahdollista, että ei lainsäädäntö estää sitä, että joudutaan esimerkiksi hermiä vihanneksia ja metotuotteita ja lihaa kriisien yhteydessä tuottamaan tappiolla. Tänä päivänä tarvittaisiin lainsäädäntö tämän estämiseksi. 60 vuotta sitten presidentti Roosevelt vuonna 1944 totesi, että nyt laaditaan sellainen lainsäädäntö, että maataloustuotteita ei tarvitse enää myydä tappiolla. Tänä päivänä tuotanto on monesti tappiollista. Tämä on nähdäkseni kysymys, joka liittyy siihen, halutaanko ostaa tuote tietyllä hinnalla ja sitten myydä jollakin toisella hinnalla. Tästä on juuri kyse. Tuleeko tästä voittaa vai tappiota? Maataloustuottaja on tietystikin tuottaja. Hän voi myydä tietyllä hetkellä tuotteen tappiolla, kun hän uskoo, että loppujen lopuksi edellisen vuoden tai seuraavana vuonna hän toivoo saavansa voittoa ja hän haluaa pitää yllä tuotantoa eikä halua lopettaa toimintaansa. Me tarvitsemme sellaisen mekanismin, että viljelijöiden ei ole pakko myydä tappiolla tuotantoaan. Suorat tulotuet ovat juuri apu tähän, ratkaisut tähän. kilpailutilanteeseen. Mitä voidaan tasoittaa niitä hintoja, joita tuotteet samantuotteista. Tiettyä sääntöjä voidaan pohtia, mutta tätä täytyy pohtia tarkalleen. Niin täytyy tarkastaa, mistä johtuu se, että viljelijät joutuu myymään tuotteensa tappiolla ja millä tavalla tämä on vertaatavissa esimerkiksi hehtaarikohtaisiin tukiin. En tietenkään kenenkään pitäisi joutua myymään tappiolla, koska tässä on silloin elinkelpoisuus kyseessä. Seuraavaksi varapuheenjohtaja Wojciechowski. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen, joka oikeastaan liittyy kaikkiin komission jäsenehdokkaisiin uusista jäsenvaltioista, niin kutsutuista uusista. Kyse on syrjinnästä ja kysyisin teiltä nyt seuraavaa. Kun puhutaan maksuista, mutta vuoden 2013 jälkeen meillä on joukkomaita ja sitten joukkomaita, joita syrjitään. Useimmat näistä syrjityistä maista ovat äh, uusia jäsenvaltioita, mutta mutta lisäksi myös muun muassa Portugali, Espanja, Iso-Britannia, Suomi ja Ruotsi. Eikä siinä ole mitään järkeä, että järjestelmässä on näin suuria eroja, kun kyse on äh, tukien irrottamista tuotantomääristä. Mitä aiotte tehdä? Aiotte, miten huolehditte siitä, että näitä maita käsitellään vastaavalla tavalla? Kiitoksia. Ja seuraavaksi komission jäsen ehdokas. Kiitoksia kun puhutaan kriteereistä, mitä tulee suorien tukien jakamiseen, niin tämä on todella aihe, josta meidän täytyy keskustella jo ennen kuin YMPn uudistusehdotuksia tehdään. Meillä tulee olemaan tilaisuus tässä todella yhdessä Euroopan parlamentin kanssa löytää ratkaisuja, eh, jotka luovat paremman tasapainon. Nämä erot per, ovat perusteltuja osittain siitä syystä, että olosuhteet ovat eri jäsenvaltioissa maataloustuotannon osalta hyvin erilaiset, mutta tavoitteena on oltava sellaisten selkeiden avoimien kriteerien luominen, joiden pohjalta voidaan välttyä kaikenlaiselta syrjinnältä. Eli kun lähikuukausina neuvottelemme YMPn tulevaisuudesta, voimme varmasti löytää yhteisiä ratkaisuja suorien tukien kriteerien suhteen, kun nämä historialliset kriteerit nyt poistuvat? Kiitoksia tästä vastauksesta. Tämä on erittäin hankala kysymys, joka liittyy myös talousarvioon. Ei kyse ole siitä, että tuettaisiin niitä, joilla on jo paljon, ei vaan meidän tulee tukea niitä, joilla on liian vähän. Ö, olen hyvin iloinen äh, vastauksestanne äh, herra Nicholsonille, kun totesitte, että tulette tukemaan äh, yap budjettia Lissabonin sopimuksen voimanastumisen jälkeen hän, me tulemme integroimaan Euroopan tältä alalta huomattavasti entistä paremmin ja siksi tarvitaan parempaa budjettiakin. Sitten sitten vielä GMO-kysymys. Oletteko sitä mieltä, että jäsenvaltioiden tulisi itse kunkin voida päättää siitä, hyväksytäänkö geneettisesti munellut organismit vai eikö? Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä ehdotushan on jo tehty. Komission puheenjohtaja Barroso on tehnyt tämän ehdotuksen ja minä tuen hänen lähestymistapansa. Perustelisin tätä sillä, että tieteelliset tutkimukset ja raportit, joita on, kun ne osoittavat, että ympäristövahinkoja ei tarvitse pelätä tai vahinkoja kansanterveydelle ei tarvitse pelätä, niin kun nämä, rat, nämä vastaukset on saatu, voidaan tämä asia palauttaa kansalliselle tasolle niin, että jäsenvaltiot päättävät itse, miten haluavat toimia. GMOistahan jäsenvaltioilla on hyvin erilaisia käsityksiä ja tämä on myös minun henkilökohtainen kantani. Kansanterveys- ja kuluttajansuojakomissaari on kuitenkin vastuussa tästä kysymyksestä, enkä minä. Kiitoksia ja seuraavaksi vuorossa on herra Messerschmidt. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulen Tanskasta. Meillä ollaan hyvin laajalti yhtä mieltä siitä, että että maataloustuet ovat vahingollisia maataloudelle, Euroopalle ja kuluttajille ja että maataloustuot tulisi poistaa. Olemmekin olleet iloisia äh, edeltäjänne Rova Fischer-Böllin äh, linjasta viimeisten viiden vuoden ajan. Äh, olemme täällä kuulleet, kuulleet myös muita ehdokkaita ja olemme nyt käsittäneet, että että tämä linja jatkuisi tulevina viitenä vuotena. Herra Lewandowski on sitä mieltä, että vähittäinen maataloustukien poistaminen tulisi keskeyttää. Eli toisin sanoen maataloustukia ei vähennettäisi, vaan säilytettäisiin ennallaan tai suorastaan lisättäisiin. Minun kysymykseni teille on, ää, aiotteko te jatkaa maataloustukien poistamista vai oletteko Lewandowskin linjoilla? Kiitos. No niin, ja sitten komission ehdokas. Kiitoksia. Minä en tiennyt, että Arvo Fisher-Berlin tavoitteena oli tukien poistaminen. Pikemminkin pyrittiin löytämään tasapaino ensimmäisen ja toisen pilarin välillä, eli suorien tukien ja maaseudun kehittämisen välillä. Tämä modulaatiohan käynnistettiin tehtiin toisen pilarin ja maaseudun kehittämisen tukemiseksi. Ja tätä ongelmaa ei itse asiassa enää ole, sillä vuoden 2013 jälkeen yhteisessä maatalouspolitiikassa meillä on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa mahdollisuus päättää siitä, mikä budjetti säilyy pilarissa yksi ja mikä budjetti äh, pilarissa kaksi. Totesin jo, että subventioilla ja suorilla tuilla on hyvin merkittävä rooli eh, myös Tanskan tuottajien eh, tulotason säilyttämiseksi. Tämä on tärkeä mekanismi ja se on säilytettävä, mutta tarvitaan tasapaino pilarien yksi ja kaksi välillä. Ja meillähän on tilaisuus eh, asiaa vielä hienosäätää vuoden 2013 jälkeenkin, mutta tuilla on hyvä rooli, ne ovat merkittäviä ja meidän on voitava taata vakaa tulotaso kaikilla, kaikille tuottajillemme ja siihen tarvitaan tukia. Kiitoksia. Vai niin, herra Levandowski totesi, mitä mieltä hän oli tästä tilanteesta. Minä kysyin teiltä minä en kysynyt teiltä ensimmäisestä tai toisesta pilarista. Minä kysyn teiltä suoraan, oletteko sitä mieltä, että maataloustukien tulisi laskea vai ei. Joissain jäsenvaltioissa, nimittäin Euroopan pohjois osassa ollaan hyvin tyytymättömiä siihen tosiasiaan, että niin paljon rahaa käytetään asiaan, jota ei itse asiassa tulisi olla ollenkaan, eli maataloustukiin. Ja ollaan liian riippuvaisia tuista. Eli kysyn teiltä samaa kuin Lewandowskilta. Aiotteko pyrkiä tukien vähentämiseen ja pitkällä aikavälillä siis, haluatteko tukien vähentämistä kyllä vai ei? No, YMP tarvitsee eh, talousarvion, joka on oikealla tasolla. Kyse ei ole yksin oma maanviljelijöiden tuesta. Kyse on maataloudesta ja maataloustuotannosta Euroopan unionissa. Kyse on eh, paitsi tuotannosta, kyse on myös hyvin tärkeää äm, ehm, viennistä yrittää ja kyse, kyse on työllisyydestä ja niin edelleen. Ja tämä budjetti on tärkeä, koska tämä, tätä kautta voimme varmistaa oman elintarviketuotannon. Ja emme saa tässä nyt tehdä virhettä ja laskea tuotantotukia, koska tuolloin kustannukset olisivat entistä korkeammat. Ja siksi minä uskon, että varsin korkealla tasolla oleva maatalousbudjetti on täysin perusteltu. Ja nyt meidän on käytettävä tätä uudistusta tehdäksemme mallistamme avoimemman ja läpinäkyvämmän. Minä pidän maataloustukia tukia tärkeänä ja maatalousbudjetin on oltava korkealla tasolla myös jatkossa. Ja keskusteluissamme meidän on löydettävä hyvä tasapaino pilarien yksi ja kaksi välillä ilman, että maataloustuottajien tulot vaarantuvat. Kiitoksia. Me siirrymme nyt neljännelle kierrokselle. Olemme erittäin hienosti aikataulussa ja meillä on tässä hiukan aikaa säästössäkin, joten voimme näitä kysymyksiä. Varmasti kuulla hyvin paljon lisää. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Sikierski. Kiitos. Me käytämme paljon varoja maatalouspolitiikassa. Kuitenkaan ei ole saatu aikaan mitenkään vakaata tilannetta. Se on yksi ongelma. Toiseksi puhuitte uusista moderneista markkinamekanismeista. Voisitteko sanoa tästä aiheesta jotain lisää? Pitäisikö tuen olla jotenkin ehdollista vai ei? Monet jäsenvaltiot kohtavat suuria uudistuksia markkinoilla ja kohtavat ongelmia maatalouden alalla. Monet maaseudulla elävät myös. Minkälaisia tukikeinoja voi sitten käyttää näillä aloilla? Ei siis niin, että lähdetään vain markkinamekanismeista. Meillähän on tällainen keskittymä, keskittymien syntyminen yhtenä trendinä nyt maatalouden alalla. Da, sigur, poate că nu toți agricultorii uh, resimt stabilitatea care... Ehkä kaikilla tuottajilla ei ole sellaista tunnetta, että yhteinen maatalouspolitiikka auttaa. Ehkä joissain jäsenvaltioissa maksut kasvavat lähivuosina, koska on lähdetty liikkeelle alhaisemmalta tasolta. Kuitenkin tarvitaan uudistamistoimia ja uskoakseni YMP tulevaisuudessakin tarjoaa tällaisia mekanismeja. Modernista markkinamekanismeista jo puhuinkin. En halua puhua yksityiskohtaisemmin, koska kyse on hyvin teknisistä yksityiskohdista, joita voidaan kehitellä asiantuntijoiden kanssa yhdessä, mutta vastaajan kautta voidaan antaa tukea esimerkiksi silloin, jos tuottajat todella kärsivät tietyllä alalla. Tämä saattaisi olla yksi mahdollisuus. Minä olen valmis tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja, alakohtaisia esimerkiksi. Tätäkin kautta voitaisiin lisätä vakautta sekä hintojen osalta että maanviljelijöiden tulojen osalta. Ehkä muitakin ratkaisumalleja – tulee ehdotuksissa esiin. Mutta uskoakseni se, että nyt tämä huoli tuodaan esiin ja että pohditaan tämän suuntaisesti, on jo hyvä lähtökohta. Eh, eh, Gospodari, cu siguranță că prin eh, modul cum ajutoarele financiare plătite, kuten se, miten hehtaarikohtaiset tuet jaetaan tulevaisuudessa – on tapa, jolla paremmin otetaan huomioon kaikki nämä tarvittavat kannat. Toisen pilarin puitteissa voidaan kuitenkin löytää parempia mekanismeja tiettyjä alueita varten. Työllisyyden osalta maatalousala on tärkeä työllistäjä. Minä haluaisin, että tämä otettaisiin selkeämmin huomioon tarvitaan selkeät mekanismit ja indikaattorit siitä, miten tätä asiaa voidaan arvioida. Tiedän, että komission yksiköissä jo aikaisemmin on oltu työstämässä tällaisten indikaattoreiden käyttöönottoa. Tähän mennessä kuitenkaan ei saatu näistä riittävän tieteellisiä, eikä ole löydetty vielä oikeaa tapaa näiden asioiden arvioimiseen. Restrukturyzacji modernizacji. Słusznie, ale to kosztuje niin, globalisaatio vaikuttaa tähän, mutta tähän liittyy kustannuksiakin. Ja siksi tähän sopeuttamiseen tarvitaan riittävästi määrärahoja. Lisäksi on kyse siitä, miten voidaan yksinkertaistaa järjestelmää ja ajatella niitä varsia tarpeita, joita viljelijöillä on eri taloudellisissa oloissa – erityisesti silloin, kun ei saada katettua tuotannon kustannuksia. Miten voidaan auttaa hyvin erikoistunutta alaa, esimerkiksi tupakan viljely, silloinhan Kreikassa, Italiassa, Puolassa on kyse hyvin pienistä tuottajista. Komission ehdokas. Niin. Suorat tuet maksetaan kriteereiden pohjalta. Kriteerit on työstettävä tulevaa YMPtä varten, mutta näin vahvistetaan trendi, jonka kautta halutaan lisää tasapainoa oikeudenmukaisuutta. Tämän olen jo esittänyt omana prioriteettinani. Aivan erityisen tärkeää on sopeuttaminen pilarissa, ensimmäisessä pilarissa – ja toivon, että tässä voidaan huomioida myöskin teidän esiin tuomanne viljelijät. Että nämäkin viljelijät otetaan huomioon. Silloin kun tuotanto ei ole kannattavaa, voidaan ottaa käyttöön toimia jompeen toisesta pilarista, jonka kautta voidaan tukea uudistamiseen käytettäviä investointeja, jotta tuottajat voivat orientoitua markkinoihin paremmin Samalla on otettava huomioon kysyntä markkinoilla. Tupakan osalta tiedätte, että uudistuksesta keskusteltiin ja päätettiin jo muutamia vuosia sitten. Ja pelivaraa on suorien tukien osalta ja näin jäsenvaltiot voivat sopia siirtymäkauden järjestelyistä tällä alalla. Hyvä, ja seuraavaksi Mark Tarabella. Arvoisa komissaari ehdokkaassa, te viittasitte jo moniin maidon tuottajien, jotka joutuvat kaatamaan maitonsa maahan, koska muuten osat myytä myy tappiolla. Tämä on just markkinoiden sääntelyn purkua, josta on puhuttu. Entä sitten tulevaisuudessa? Sääntely on tietenkin hyvä asia, mutta täytyy puhua muustakin. Esimerkiksi sopimussuhteista eri aloilla, ja myöskin tehokkuus tänä päivänä on eri asia kuin aiemmin. Komissio kääntää selkänsä, jäsenvaltiot kääntävät selkänsä ja kiintiöt, jotka ovat saaneet markkinoita ovat 25 vuoden takaisin joskin määrin. Joten herra komissaari ehdokas, miten te aiotte nyt toimia? Te viittasitte uusiin sääntöihin ja kiintiöihin ja tiettyihin tulotasoihin. Miten komissio pystyisi nyt toimimaan ja lyhyesti su- sokeri on tietystikin aivan eri asia kuin maito. Entä sitten tuen erottaminen tuotannosta ja tasapainon viittasitte? Entä sitten nämä tu- tuotannosta erotetut tuet, miten niiden kautta voitaisiin suosia sellaisia maita, jotka epäsuotuisessa asemassa? Ei minä ole kääntänyt selkäni kenellekään maitoalallekaan, vaan keskustelua on käyty jäsenvaltioiden kesken neuvostossa ja sitten neuvostossa on tehty päätöksiä. Uskon, että mikäli nyt haluttaisiin palata vanhoihin mekanismeihin, tässä olisi riski, että syntyisi epätasapainoa sekä viljelijöiden keskuudessa että markkinoilla, koska nyt on tehty päätöksiä, jotka vievät tiettyyn suuntaan. Paluuta ei aina ole. Mikäli palattaisiin taaksepäin ja katsottaisiin taaksepäin, niin sen sijaan pitäisi löytää sellaiset toimintamahdollisuudet, jotka pystyisivät poistamaan sellaiset kiintiöt, jotka estävät avaamasta mahdollisuuksia viljelijöille – tietyt alueet esimerkiksi, joilla on erityisiä ongelmia voitaisiin ottaa Suomen kohteeksi. Esimerkiksi maitoala on tästä hyvä esimerkki. Se pitäisi löytää sellaiset välineet, jotka sinne parhaiten soveltuvat. ja teen työtä tämän puolesta. Nämä olosuhteet, joissa nyt olemme, täytyy pohtia Irvan markkinoiden avaamista enemmän ja enemmän. Kiintiöt ovat tässä yksi ratkaisu. Tässä on kuitenkin tarjontapuolen muut muuttuminen tai muuttuva tilin tarjontapuolella ongelmallinen. Hiljattain esimerkiksi kysyntäkin laski, ja mikäli pidettäisiin kiinni, vain yksinomaan kiintiöstä, niin kiintiölle yksin ei voida ratkaista ongelmaa. Tarvittaisiin sovellettavia joustavia mekanismeja, jotka maastivat tasapainon maitosektorilla. Entä sitten epäsuotuisat alueet, erityisestikin ne alueet, jotka ovat pitkälti riippuvaisia maidon tuotannosta Tähän kysymykseen toteaisin, silloin kun tehtiin maatalouden terveystarkastus, tarkasteltiin artiklaa 68, joka mahdollistaa sen, että pystytään erityisvälintuloihin. Jatkossakin voidaan pohtia tällaisia toimia. Ymmärrän kyllä hyvin teidän puheenvuoronne ja mukautetut toimet tiettyjä alueita varten ja uskon, että tähän täytyy kuitenkin palata jatkossa tuonempana. Kiitoksia komissaari ehdokas. Kuten totesin, maiden jälkeen haluaisin puhua so- sokerista. Muutama vuosi sitten sokerin markkinajärjestelyä muutettiin ja tänä päivänä tuotanto on erinomaisella tasolla. Ylijäämää on 700 000 tonnia vuodessa ja tästä suuri määrä viedään maailmanmarkkinoille. Maailmanmarkkinoilla on kysyntää. Tänä päivänä 7 miljoonaa tonnia on kysyntää, eli siellä hinnat ovat nousseet, koska sokerin kysyntä on suurempaa kuin tarjonta. Voitaisiin helposti ilman vientitukiakin viedä sokeria markkinoille. Tarvitaanko tässä sitten vientitukia? Sitten toinen sääntelyn purkukysymys ja markkinoiden toimimattomuuskysymys, johon itsekin viittasitte aiemmin, ja markkinoiden toimintaongelmaan viittasitte ja totesitte, että te olette 27 jäsenvaltion komissaari ehdokas ja miten te aiotte sitten toimia jatkossa ja millä tavoin te reagoitte tämän tyyppisiin ongelmiin? Euh, millä tavalla sitten reagoin? Täytyy tietenkin tarkastella toimintamarginaalia, jota on olemassa niiden päätösten perusteella, joita neuvostossa on tehty. Tämä valossa meidän täytyy pohtia, mitä, miten me voimme toimia maailmanmarkkinoilla – ja suhtautumaan markkinoihin, miten paljon meillä on liikkumavaraa. Siitä kaikki riippuu. Tämä on kysymys, jonka suhteen, kun olen 27 jäsenvaltion komissariakas, niin tässä vaiheessa etsin myöskin ratkaisuja, koska tätä asiaa täytyy pohtia syvällisemmin ja myöskin sen toimintavaran, toimintamarkkinoiden sisällä, joka meillä on. Kansainväliset sopimukset tässä ovat rajoitteena myöskin. Tällä hetkellä en voi syvällisemmin pohtia tätä kysymystä, koska tämä edellyttäisi lähempää tarkastelua. Bene, komissario, ora il turno di Elisa. Hyvä, ja seuraavaksi vuorossa on Elisabeth Kostinger. Herra, silloin te tässä jo totesitte, että että Äh, heikossa asemassa olevat alueet, äh, muun muassa vuoristoalueet, tulevat jatkossakin toisesta pilarista saamaan YMP-tukea. Voitteko taata, että raha tulee olemaan tarpeeksi ja miten aiotte ylipäätään ajaa maatalouspolitiikan äh, taloudellista asiaa ja budjettia komissiossa? Lähdettekö uusille teille vai aiotte kulkea vanhoja tuttuja teitä eteenpäin? Komission jäsen, olkaa hyvä. Niin, jos katsotaan pilaria kaksi ja jos se saa kylliksi rahoitusta, niin äh, tulevassa keskustelussa äh, YMPstä vuoden 2013 jälkeen. Meillä tulee jo lähikuukausina ja tulevana vuonna olemaan mahdollisuus asettaa hyvin kunnianhimoisia tavoitteita niin ensimmäisen kuin toisenkin pilarin suhteen. Ja tietenkin täytyy sitten keskustella rahojen jaosta. Eli keskustelu YMPn tulevaisuudesta eh, ei enää, eh, siinä ei enää tarvitse ottaa huomioon eh, joitain kattoja ykkös- tai kakkospilarin suhteen. Eli Tämä tulee olemaan hyvin joustavaa ja tietenkin keskustelua tullaan käymään myös Euroopan parlamentin kanssa ja iloitsen jo tästä tilaisuudesta. Ja nyt meillä on siis mahdollisuus uusi jakoon ja voitte olla vakuuttunut siitä, että komissio, komissaarikollegiossa tulen todella puolustamaan maataloutta niin, että myös kollegat ymmärtävät, miksi on tärkeää, että meillä on jatkossakin yhteistä maatalouspolitiikkaa, jonka rahoitus on oikealla tasolla kun puhun oikea, oikeasta tasosta, tarkoitan todella tarpeeksi rahaa. Ja meillä on monia perusteluja tämän puolesta. Olemme nähneet, eh, miten eh, hintojen heittelyt ovat johtaneet eh, ongelmiin markkinoilla ja tiedämme, mitä ongelmia on kansainvälisillä markkinoilla. Meillä onkin mahdollisuus vaatia mm, hyvää rahoitustasoa ja voitte olla varmoja siitä, että tulen asiaa puolustamaan. Sitten äh, heikossa asemassa olevat alueet, muun muassa vuoristoalueet. Kyse on siellä paitsi maataloudesta, myös sitä, että yhä paremmin otettaisiin huomioon äh, ja arvioitaisiin äh, tuotteita, joita näiltä alueilta tulee. Ja tulen luonnollisesti myös menemään nämä yksityiskohtiin vuoristoalueiden ja heikossa asemassa olevien alueiden suhteen. Te olette olette hyvin tuonut esiin sen, että olette hyvin tietoinen yhteisen maatalouspolitiikan tulevista haasteista. Onnittelen teitä siitä. Emme kuitenkaan saa unohtaa, että viljelijät ovat maatalouspolitiikan ö, pohja. Ja mitä toimia voisitte ö, ajatella puolustaaksenne heidän tulevaisuuttaan ja mitä mahdollisuuksia haluaisitte tarjota nuorille viljelijöille? Komission jäsen. Tämä on yksi syy sille, että totesin, että maaseudun kehittämispolitiikka tulee säilyttää yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa, sillä tätä kautta voimme löytää uusia mahdollisuuksia niille, jotka elävät maaseudulla ja haluavat myös työskennellä maaseudulla, eli maanviljelijöille. Ja tämä liittyy, nämä asiat liittyvät toisiinsa me voimme maaseudun taloutta kehittää, mutta tämä kehitystyö tapahtuu läheisessä yhteydessä maanviljelyyn ja maatalouteen. Ja jos maaseudut ovat, maaseudun talous on kehittynyttä, myös viljelijät pysyvät maaseudulla. Ja myös nuorten viljelijöiden tukeminen on hyvin tärkeää, sillä ikääntymisongelma on hyvin ilmeinen. Ja ajattelen tässä tulo tukia juuri nuorille viljelijöille. He tarvitsevat tulevaisuuden näkymiä jäädäkseen maaseudulle, jäädäkseen näihin töihin ja voidakseen esimerkiksi investoida laitteisiin ja koneisiin, joita tarvitsevat. Joten suunnitelmallisuus on hyvin tärkeä ja tulevaisuuden näkymät. Tämän olen nähnyt hyvin muun muassa Romaniassa. Ja meillä on nyt pilarijärjestelmämme ja katson, että meidän tulee myös äh, suoria tukia käyttää. Seuraavaksi Garcia Peres. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsenehdokas. Te olette täällä tämän äh, kokouksen äh, aika monen otteeseen korostanut sitä, että pidätte tärkeänä sitä, että maaseudun rahoitus säilyy ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus säilyy korkealla tasolla, tarpeellisella tasolla. Olen samaa mieltä kanssanne tästä. Tämän lisäksi meidän täytyy etsiä kuitenkin uusia muita välineitä voidaksemme vastata niihin haasteisiin, joita Euroopan unionin maataloudella, viljelyllä sekä karjankasvatuksella on. Tällä hetkellä keskittyminen on hyvin suura, suurta, kun pyritään juuri hoitamaan näitä, näitä asioita, niin usein on suuri ongelmaa näiden kompetenssien suhteen, toimivallan suhteen. Haluaisin teiltä nyt hyvin suoran vastauksen siihen, että olisitteko valmis antamaan viljelijöille ja tuottajille enemmän sananvaltaa, kun näistä asioista neuvotellaan? Da, cred că am încercat să dau cât mai multe elemente. Kyllä minä jo viittasin siihen, miten aion tätä työtä niin hoitaa maatalouden alalla. Kilpailu kuuluu, kilpailuasiat kuuluvat toiselle komission jäsenelle, tiedätte ja tunnette varmasti hänet. Ja yhteistyötä tarvitaan. Yhteistyötä tarvitaan maatalouden sekä elintarvikealan välillä. Meidän on saatava aikaan uudistuksia ja meidän on saatava aikaan myös lisäarvoa, kun kun ajatellaan, ja, ja, ja, ja lisäarvon tasaista jakantumista koko ketjulle, kun ajatellaan nämä tuotantoamme. Ja haluamme todella käyttää kaikkia keinoja, keinoja hyväksy, hyväksemme, ja jos näemme, että on, on esimerkiksi tiettyjä poikkeussääntöjä, jotka voisivat, tai voisimme saada aikaan tiettyjä poikkeuksia, jotka johtaisivat, johtaisivat tasaisempaan lisäarvon jakautumiseen koko ketjulle, niin olisin kyllä valmis keskustelemaan myös kilpailukollegojen kanssa mahdollisista poikkeussäännöistä ja mahdollisista sopeutuksista sääntöihimme. Mutta on tiettyjä sääntöjä, joista olemme yhdessä sopineet sisämarkkinoiden hyvän toiminnan takaamiseksi. Samalla kuitenkin on oltava joustavaa ja voidaan tarvita sopeutuksia niin kuin muillakin aloilla, esimerkiksi hedelmien ja vihannesten alalla markkinat voitaisiin saada paremmin toimimaan. Ja kyllä minä keskustelussa olisin valmis tähän. Rouva Garcia Peres vielä. Hän äh, ei halua esittää lisäkysymystä, joten puheenvuoron saa herra Mato la renta de los agricultores. Y yo estoy completamente de acuerdo. Kiitoksia. Olen täysin äh, samaa mieltä monien puhujien kanssa siitä, että erityisesti reuna-alueiden tilanne on tällä hetkellä erittäin, erittäin vaikea. Epäsuotuisat alueet ovat äh, erittäin uhanalaisessa asemassa ja kysyisinkin nyt, mitä uudistuksia pitäisitte tärkeinä, jotta jotta maataloustuotanto voisi säilyä myös epäsuotuisilla alueilla ja äärimmäisillä reuna-alueilla. No niin, banaani nousee tässä tätä kysymystä keskustellessa mieleen. Ja esimerkiksi Etelä-Amerikan banaanin tuonti on polkenut hintoja huomattavasti budjetti ja menetykset tulevat olemaan eurooppalaisille jopa 53 miljoonaa euroa. Koko tuotanto voi ehkä näin kärsiä. Miten yhteisön bananin tuottajille aiotte kompensoida nämä eh, menetykset, jotka eh, kansainvälinen sopimus on heille aiheuttanut? Da, pentru regiunile ultraperiferice știți că există un program. Niin, Meillähän on POSE-ohjelma, eh, joka on räätälöity juuri tätä asiaa varten. Ja me tulemme arviointikertomuksen saamaan aivan lähiaikoina ja eh, näin POSE-ohjelma arvioidaan uudelleen. Ja minä olen valmis eh, mahdollisuuksien rajoissa toteuttamaan sopeutuksia. Kyllä todella siis näillä äärimmäisillä reuna-alueilla myös tuotantoa tarvitaan. Ja olette varmasti samaa mieltä kanssani sitä, että tämä banaanisopimuksen aikaansaaminen on hyvä asia koko Euroopan unionille. Konflikti oli hyvin pitkäaikainen ja sopimuksen kautta neuvotteluissa kansainvälisellä tasolla tulemme todella saamaan hyötyä. Ja meillähän on korvaus mekanismeja olemassa. Ja te tiedätte aivan varmasti, että korvaus, korvaukset banaanituottajille ovat olleet myös erittäin, erittäin merkittäviä taloudellisesti, ja näistä on todella jo päätetty. Ja me tulemme POSEI-ohjelmasta pian keskustelemaan, ja katsomme sitten, mitä pelivaraa meillä on, paljonko pelivaraa meillä on. Ja varmasti sopeutuksia voidaan tehdä, ja ne voidaan myös perustella. Kiitos puheenjohtaja. Niin, ehkäpä tämä sopimus on hyvä Euroopan unionille, mutta se ei toden totta ole tuottajillemme hyvä asia ja heidän kompensa- kompensaatiot eivät ole olleet riittäviä. Kun ajatellaan eurooppalaisia tuottajia, meidän tulee taata alan tulevaisuus Euroopassa. Se on äärimmäisen tärkeä ala paitsi taloudellisesti, myös sosiaalisesti ja ympäristön kannalta ja niin edelleen. Paitsi Kanarian saarilla, myös muilla reuna-alueilla tuhannet ja taas tuhannet perheet ovat riippuvaisia tästä tuotannosta. Ja tämänpäiväisessä keskustelussa haluan todella puolustaa sitä, että maataloustuottajien tulotaso on taattava. Kyllä, AKT-maat ovat saaneet kompensaatiota, latinalaisen Amerikan maat ovat saaneet kompensaatiota, mutta yhteisön Euroopan unionin banaanintuottajia ei ole tarpeeksi otettu huomioon. Da, dacă nu și pentru Jos en erehdy, myös yhteisön tuottajat ovat saaneet varsin korkeita merkittäviä summia, 250 miljoonaa vuodessa, ellen ole aivan väärässä, siis POSEI-ohjelman kautta. Ja olen tietoinen tästä ongelmasta. Ja Kyllä minä olen täysin avoin erilaisille sopeutuksille ja poikkeuksille, mutta en minä tässä mitään lukuja nyt voi, voi sanoa. Ensin asia on analysoitava, mutta minä siis olen tietoinen tästä ongelmasta. Ja kyllä hyvin suuria summia on tätä varten varattu. Ja katsotaan nyt sitten tulevaisuudessa, että mitä asiassa on tehtävissä. Kiitoksia ja seuraavaksi Ulrike Rodust. Geehrter Herr Arvoisa herra Seolo, selvästi tervetuloa tänne parlamenttiin. Te olette jo vastannutkin moniin kysymyksiin ja kun on aika loppu päässä, niin on hankala löytää uusia aiheita, mutta toivon, että onnistuin siinä. Hyödykkeiden tuottaminen esitetään aina perusteena sille, että meidän on jatkettava yhteisen maatalouspolitiikan tiellä. Elintarvikkeiden tuottamisen lisäksi maatalous hoitaa muita tärkeitä tehtäviä yhteiskunnan eduksi. Esimerkiksi, että ylläpidetään, huoletaan kulttuurimaisemaa, biologista monimuotoisuutta, huolehditaan veden laadusta ja maaperästä. Tästä työstä on saatava korvaus, jotta maanviljelijöitä voidaan kannustaa jatkamaan tätä työtä yleisten etujen mukaisesti. Miten huolehditte siitä, että maanviljelijät ovat tulevaisuudessakin valmiita hoitamaan tätä tehtävää ja miten suhtaudutte tuohon korvauskysymykseen, kun maanviljelijät huolehtivat näin julkista hyödykkeistä? Kiitos. Sydämelliset kiitokset, edustaja Rodust. Uusien kysymysten keksiminen on hankalaa, samoin kuin uusien vastausten löytäminen, mutta kiitos, että tulitte tässä minua vähän vastaan. Todella on niin, että emme ole vielä puhuneet paljon näistä julkista hyödykkeistä, vaikka mainitsinkin sen, että yhteisen maatalouspolitiikan tärkeä osatekijä on tässä kyseessä elintarviketuotannon lisäksi. Olen iloinen siitä, että monissa jäsenvaltioissa on varattu paljon rahaa YMPn toisessa pilarissa ympäristön suojeluun. Uskon todella, että tuo on oikea paikka löytää uusia tukimenetelmiä. Nyt on jo tietyt säännöt, jotka liitetään tukiin, täydentävät ympäristöehdot siis, niiden tiellä on jatkettava, mutta erityisesti toisen pilarin kautta voidaan tukea innovointia – ja tukea niitä maanviljelijöitä, jotka voivat tuoda esiin uusia ehdotuksia sille, miten maaseudusta huolehditaan lajien monimuotoisuudesta myös. Nämä tekijät varmasti ovat tulevaisuudessakin toisen pilarin tärkeä osa, myös minun mielestäni. Lisäksi voidaan ottaa toimia ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun – meidän täytyy myös vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin. Tässäkin maanviljelijöillä on ajatuksia, kuten Jose Bove jo täällä esitti. Tällaisia innovaatioita meidän tulee tukea, niihin kannustaa meidän välineidemme pohjalta mahdollisimman laajalti. Tämä on yksi tärkeä asia toisen pilarin osalta mielestäni. Kiitos paljon tästä vastauksesta. Selkeää oli se, että meidän on pohdittava toista pilaria, mutta kun nyt olen tarkkaan teitä kuunnellut kahden tunnin ajan, niin toisessa pilarissa on kovin paljon työstettävää. Ja minä kysyisin, että kun käytössä on 11 prosenttia budjetista, niin miten tuo kaikki hoidetaan? Kysyisin, aiotteko toimia sen eteen, että vahvistetaan toisen pilarin budjettia? Niin, Minähän jo sanoinkin, että tarvitsemme budjetin, joka vastaa kunnianhimoisia tavoitteitamme. On aivan luonnollista, että minä vaadin budjettia, joka vastaa näihin haasteisiin. Näistä aiheista on keskusteltava jäsenvaltioiden kanssa, teidän kanssa täällä parlamentissa ja yhdessä meidän on löydettävä tietty tasapaino. Meidän on otettava huomioon budjetin luomat mahdollisuudet – ja kunnianhimoiset tavoitteemme. Tietenkin tämä koskee monia tekijöitä toisesta pilarista, mutta tämähän osoittaa juuri sen, että edelleen on oikeutettua vaatia korkeamaa talousbudjettia. Toivottavasti voimme saada myöskin muut kollegat ja jäsenvaltiot vakuutettua siitä, että korkea budjetti on tarpeen. Tiedän myös, että kollegiossa on saatava tasapaino eri alojen välille, mutta minun roolini ja pyrin hoitamaan työni mahdollisimman hyvin, on esittää argumentteja, jotka oikeuttavat sen, miksi tarvitsemme voimakasta YMP-budjettia. On mukava, että saan tukea myöskin tänään esittämienne kysymysten kautta. Onorevole Nedelcheva. Kiitoksia ja seuraavaksi Rova Nedelcheva. Maria Nedelcheva. E presente? Si, Onkohan paikalla? No kyllä, olkaa hyvä. Kyllä, kyllä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Особено силно моето внимание. Вие ясно казахте като комисар какво ще направите за премахването на различията, които сега съществуват и какво ще предприемате за общ единен европейски подход. Kiitoksia puheenjohtaja. Tulkit pahoittavat, että täällä oli tekninen häiriö. Nous avons déjà une traduction Eikö ollut tulkkausta? Il marche? Okei. Okay. Je peux toujours parler en bulgare ou je passe en français. Voin minä kyllä puhua joko bulgaria tai ranskaa ihan miten vain. No, yritetäänpä uudestaan. Kiitoksia paljon, arvoisa komissaari ehdokassa. Te totesitte, että suorat tulotuet tullaan jakamaan oikeudenmukaisemmin jatkossa jäsenvaltioiden ja alueiden kesken Tämä lausumanne kiinnitti minun huomioni. Te olette kertoneet ajatuksistani, jotka liittyvät maataloustuottajien tulotason takamiseen. Voisiko kertoa, missä aikataulussa uudistuksia tullaan tekemään, ja onko mahdollista, että rahat jaettaisiin myöskin inhimillisten kriteereiden valossa? Ettekö tekin ole sitä mieltä, että joillakin aloilla tai joidenkin tuotteiden suhteen voitaisiin pitää kiinni vanhoista tukijärjestelmistä, niin kuin esimerkiksi tupakan tuottajien osalta? Tämä on erittäin herkkä asia meille. Da, deci legat de uh, calendar, Kiitoksia tästä kysymyksestä. Mitä aikatauluun tulee, aion järjestää julkisen kuulemisen tai konsultointeja. Siitä syystä en voi nyt ennalta arvioida, mitä tuloksia tuosta kuulemisesta tulee. Olen valmis kuuntelemaan kaikkia avoimin mielin. Keskustelu, jota käydään Euroopan parlamentin kanssa ja jäsenvaltioiden kesken, täytyy käydä, täytyy, täytyy käydä ensin loppuun. Komission kollegion sisällä vuoden loppuun mennessä kyllä on tullaan antamaan tiedonanto, joka pitää sisällään lakiehdotuksen tai ehdotuksia, ajatuksia lakiehdotukseksi. Ja vuoden 2013 jälkeen on käytännössä määrä muuta asioita. Vuoden 2011 aikana lakiehdotus tullaan saamaan. Aikataulu täytyy nivaa yhteen myöskin talousarviokysymysten kanssa. Ennalta en voi millään tavalla arvioida ennen kuin kuulemista on suoritettu Täytyy tarkastella asioita sitä mukaan, kun ne edistyvät. Tämä tästä aikataulusta todennäköisesti edustajana teitä huolestuttavat tämän tyyppiset asiat. Minä olen parlamentin käytettävissä aina, jolle varmis kertomaan teille yhteisen maatuspolitiikan tulevaisuuden näkymistä. Tiedän, että herra Lion on esittelijä tämän sen suhteen ja ellei nyt ole erehtynyt, niin hänen kanssaan tulemme tekemään yhteistyötä jatkossa. Mitä tulee sitten objektiiviseen tuen jakoon ja inhimillisiin tekijöihin tupakan osalta, tehtiin päätös vuonna 2004 ja todettiin, että tuolloin alkoi siirtämä kausi Jäsenvaltioilla on vielä mahdollisuus mukautua tiettyihin ehtoihin, joiden toteuttamisen kautta voi saada tukea tupakan osalta erityisesti. Meidän täytyy toimia johdonmukaisesti myöskin veronmaksien odotusten suhteen. Uskon, että minä, te ymmärrätte, mistä minä puhun. Jäsenvaltiolla on jo nyt liikkumavaraa ja mahdollisuuksia antaa erityisiä tukia itse tälle alalle. Haluatteko esittää lisäkysymyksen? Kiitoksia. Minulla olisi todellakin lisäkysymys. Avauspuheenvuorossanne te totesitte, näette, mikä ero, miten suuria eroja Euroopan eri alueiden välillä vallitsee, ja että tulevaisuuden maatalouden tai maatalouspolitiikan pitäisi ottaa huomioon alueelliset erot. Tänäkin päivänä joissakin jäsenvaltioissa tuotantokustannukset ovat hyvin paljon korkeampia kuin joissakin muissa jäsenvaltioissa. Tämä johtuu ilmastoolosuhteistakin. Miten me voisimme ottaa huomioon esimerkiksi pohjoiset alueet ja niiden erityisolosuhteet vuoden 2013 jälkeisissä yhteisön talousarvioissa. Kuinka te voisitte toisaalta löytää ratkaisuja erityisongelmiin, joita tietyillä alueilla on Euroopassa, ja samaan aikaan taata se, että kaikkien eduista pidetään kiinni koska tehän olette kaikkien viljelijöiden komissari ei vain joidenkin. Entre region și... Tietystikin eri alueiden välillä on olemassa eroja, ja nämä erot on otettu huomioon tänäkin päivänä. Eri alueita varten olemassa erityistoimia ja maaseudun kehittämisessä toimia, jotka on räätälöity nimenomaan tiettyjen alueiden tarpeita silmällä pitäen. Tiedän, että aiemmin oli suuntauksena pikemminkin näiden maiden kautta suoraan toimia kansallisesti, mutta jo nyt Euroopan unionin talousarviossakin otetaan laskelmissa huomioon ja tukia jaettaessa huomioon eri alueiden erityispiirteitä. Tuotantoolosuhteet ja tuottavuus tietystikin pitkälti riippuvat ilmasto-olosuhteista. Kaikille pitää kuitenkin Kaikilla Euroopan unionin alueilla pitää olla mahdollista edelleenkin harjoittaa kuitenkin maataloutta. Tuen jakokriteerit, kun on kyse suurista tulotuista ja erityisvälineistä, niiden suhteen maaseudun kehittämisessä puolella on tiettyjä toimintamahdollisuuksia. Olen varma, että sieltä löytyy ratkaisuja, jotka ottavat huomioon näiden alueiden erityispiirteet. Hyvä. Ja seuraavaksi vuorossa on rouva Dancila. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kysyisin komission jäsen ehdokkaalta, mitä mahdollisuuksia hän näkee sille, että tämä kuilu uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä kurottaisiin umpeen niin, että saataisiin aikaan kilpailukykyinen maatalous, joka selviää niin Euroopan markkinoilla kuin maailman markkinoillakin ja samalla estää maalta paon niin, että että todella nämä ongelmat saataisiin ratkaista. Rova Dancilla, minä tässä jo totesinkin, että vuoden 2013 jälkeen meillä tulee olemaan uudet kriteerit, joiden kautta nämä suorat tuet voidaan jakaa uudelleen. Ja tuolloin voidaan ottaa huomioon myös se, mitä te sanoitte uusissa jäsenvaltioissa, myös Romaniassa tukia edelleen nostetaan. Olemme edelleen tässä vaiheessa, mutta tämän vuoden lopussa, ensi vuoden alussa pääsemme, pääsemme varmasti tilanteeseen, jossa näin ei enää ole, kun suorat tuet pannaan uudelleen jakoon. Jotta maaseudun väki ei lähtisi kaupungeihin. Voidaan tehdä paljonkin. Meillä on ohjelmia tätä varten ja esimerkiksi Romania on varannut hyvin suuren summan rahaa maaltapaon estämiseksi. Meillä on todella monia eri välineitä käytössämme. Tukien jako tulee entistä oikeudenmukaisemmaksi. Nämä historialliset kriteerit poistuvat. Ne eivät olleet uusien jäsenvaltioiden kannalta kovinkaan myönteisiä, mutta tilanne muuttuu. Ja suorien tukien ja muiden mahdollisuuksien, esimerkiksi rakennemuutoksen ja uudelleenlaikaistamisen kautta varmasti löydetään hyvä tasapaino. Rova Dansila ei ole toista kysymystä, joten puheenvuoron saa herra Gladfelder. Nehéz kérdezni, hiszen olyan sok kérdést föltettek már. Todella loppupäässä on vaikea keksiä uusia kysymyksiä, kun monet on jo esitetty. Mutta voimme tietenkin ottaa huomioon jotkut vastauksistanne. Pidin hyvänä sitä, että puhuitte yhteisen maatalouspolitiikan arvosta ja että te vastustaisitte YMPn uudelleen kansallistamista. Mukava oli myös kuulla, että ponnistelisitte puolustaaksenne EUn viljelijöitä, kolmasen maiden viljelijöitä vastaan, kun ajatellaan ympäristö- ja vaatimuksia ja eläinten hyvinvointia. Voitaisinko investoida energian säästötoimiin maataloudessa, että voitaisiin leikata tällä alalla kasvanut päästöjä? Da, uh, deci măsuri de investiții pentru uh, economia... Investointitoimet, joilla tuettaisiin energiansäästöä. Teknologii uh, agricole și... Maatalousteknologian uudistaminen voi ottaa tämän huomioon. Se on mahdollista kansallisten maaseudun kehittämisohjelmien kautta, samoin kuin toisen pilarin varojen pohjalta. Tässä meillä on mahdollisuus tukea uutta teknologiaa, myös ajatellen energiansäästötoimia. Tiedän, että tutkimusohjelmissa myös on toivomuksia työstää uutta teknologiaa, kuten jo sanoin, läheisessä yhteistyössä komission tutkimuspääosaston kanssa voimme nyt työstää mahdollisuuksia, joiden kautta pyritään siihen, että uuden teknologian käyttö markkinoilla on mahdollisimman pian mahdollista. Ajattelisin tässä myös sitä, että voidaan tukea julkisia hyödykkeitä, voidaan huolehtia energian säästöstä ja pienemmistä hiilidioksidipäästöistä. Ja näin voidaan tukea niitä viljelijöitä, jotka esittävät uusia ajatuksia ja ehdotuksia. Tässä ei ole ehkä selkeä yhteisön mekanismia, koska tilanteet ja trendit vaihtelevat paikallistasolla. Siksi meidän tulisi vain huolehtia siitä, että alueellisesti ja paikallisestikin maanviljelijät voivat uutta teknologiaa käyttää hyväkseen. Meillä on samalla huolehdittava kilpailukyvystä tukitoimet tähän suuntaan ovat hyvin tärkeitä. Második pillére nagyon sok olyan cél támogat. Kiitos vastauksesta. YMPn toinen pilari liittyy myös toimiin, jotka eivät toimi kovin tehokkaasti esimerkiksi energiansäästön osalta. Esimerkiksi omassa maassani ei voida saada euroakaan toisesta pilarista hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseen – joten olisi ehkä syytä kiinnittää jäsenvaltioiden huomio tähän, jotta tuettaisiin tässä tärkeitä ohjelmia. Lisäksi voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota uusiin sääntöihin, jotka ehkä vaikeuttavat viljelijöiden oloja. Jos ajatellaan tiettyjä ympäristösäädöksiä tai eläinten hyvinvointiin liittyviä määräyksiä, jotka saattavat heikentää – energiatehokkuutta. Ja näin energiaa käytettäisiin yksikköä kohden enemmän maataloudessa ja tämä lisäisi hiilidioksidipäästöjä. Miten vastaisitte tähän? Legat de uh, accesibilitatea pilonului 2. Uh... Niin, mitä toisen pilarin varojen saamiseen tulee, niin jäsenvaltioilla on pelivaraa, kun päätetään prioriteeteista kansallisella tai alueellisella tasolla. Vuoden 2013 jälkeen haluaisimme turvata sen, että vastaavassa asetuksessa on hiukan yksityiskohtaisempia sääntöjä, koska tämä on keskeinen yhteisen maatalouspolitiikan osatekijä. Hiilidioksidipäästöjen leikkaamistavoite on tärkeä koko eu politiikassa. Yksinkertaisemmat säännöt, ja vähemmän ristiriitaa eläinten, eläinten hyvinvointiin ja ympäristöön liittyvien vaatimusten välillä. Eläinten suojelukysymykset hän ovat olleet jo esillä, kun ajatellaan omaa maatalouttamme, meidän karjan kasvatustamme, mutta meidän täytyy keskustelussa pyrkiä löytämään tasapaino myös ajatellen energian kulutusta. Meidän täytyy huolehtia tästäkin tärkeästä prioriteetista. Varmasti Rapausen voi olla tästä samaa mieltä. Giovanni Hyvä, kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa eh, Giovanni Lavia. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen ehdokas, haluan kiittää teitä eh, kaikista tähän astisista puheenvuoroistanne ja vastauksistanne. Te olette antanut meille kaikille valiokunnan jäsenille hyvin tärkeää tietoa ja voin vakuuttaa teille, että muissa kuulemistilaisuuksissa, erityisesti budjettikomissaarin kuulemisessa, ei ää, kyllä puhuttu yhtään mitään esimerkiksi maatalous budjetin vähentämisestä. Komission työasiakirja on meitä huolestuttanut, mutta te olette meitä nyt tässä onnistunut kyllä rauhoittelemaan. Kun ajatellaan eri tukitoimia ja eri eri osastoja, niin kaikki osastothan periaatteessa kuuluvat samojen toimien alaisuuteen. Vihannesten ja hedelmien suhteen esimerkiksi EU-tuki on vain 4 prosenttia, joten haluaisinkin kuulla teiltä, miten aiotte toimia ja miten aiotte näistä, tästä tuotannosta tai tämän tuotannon saattaa tasa-arvoiseksi muiden tuotantoalojen kanssa. On aivan varmasti niin, että jos me katsomme kaikkien eri alojen osuutta ja äh, suhteutamme sen rahalliseen tukeen, niin monet alat varmasti joutuvat vaikeuksiin. Esimerkiksi hedelmien ja vihannesten suhteen täytyy katsoa, että kyse on muustakin kuin rahoitusavusta. Ja meidän täytyy vastata seuraavaan kysymykseen. Miten löytää mekanismeja, jotka saattavat markkinat tasapainoon ja uudistus esimerkiksi juuri hedelmä- ja vihannesalalla tarjoaa meille välineitä ja mekanismeja. Ja meillä on varsin suuria summia, jotka on jaettu jäsenvaltioille ja joiden pohjalta jäsenvaltiot voivat ryhtyä toimiin alan tukemiseksi. Ja sitten meillä on vielä suorat tuet. Kaikki tämä tullaan ottamaan huomioon, mutta ymmärtäneet, että komission jäsenenä tehtäväni on saada aikaan tasapaino, kun teen ehdotuksia eri aloista. Ja ennen kaikkea meidän on paitsi otettava huomioon alan osuus tuotannosta, myös alaan liittyvät erityisongelmat, sillä joidenkin alojen suhteen meillä on niille räätälöityjä toimintamahdollisuuksia. En minä esimerkiksi hedelmien ja vihannesten suhteen voi mitään konkreettista summaa tässä nyt nimetä. Kaikki on nähtävä yhteydessä muihin aloihin, mutta on otettava huomioon jokaisen alan omat erityisongelmat. Tämän kuulemisen mittaan olemme toistuvasti kuulleet teiltä viittauksia markkinainterventiomekanismeihin, esimerkiksi hedelmien ja vihannesten kohdalla. Meillä on toiminnassa olevat ohjelmat ja tuet esimerkiksi hedelmien ja vihanneksille, tämä on todella vain 4 prosenttia – ja tästä 0,5 prosenttia on arvioitu markkinainterventiomekanismeja varten. Olemme viime vuosina nähneet, että eh, mekanismit todennäköisesti tullaan, tai sitä täytyy uudistaa, se tullaan uudistamaan. Ja nyt eh, kiinnostuneena eh, panen merkille, että teillä on aikomus laajentaa tätä koskemaan myös muita tuotteita hyvä niin, mutta pyydän, että otatte huomioon tähänastiset kokemukset ja katsotte, miten mekanismia voitaisiin muuttaa ja sopeuttaa ottamaan huomioon markkinavaikutukset. Kiitoksia. Niin, nä, tämä hedelmien ja vihannesten erityismekanismi saatiin käyttöön vasta aika vastikään ellen nyt erehdy, niin se on ollut käytössä noin vuoden. Siksi onkin liian varhaista tehdä päätelmiä mekanismin tehokkuudesta ja siitä, minkälaisia muutoksia ja sopeutuksia siihen tulisi tehdä. Tiedän kuitenkin ja katson kuitenkin, että asteittain analysoidaan uudistusten mukanaan tuomia vaikutuksia ja näiden analyysien pohjalta ja kokemusten keräämisen pohjalta yhdessä katsomme, minkälaisia muutoksia ja uudistuksia on tehtävä. Se, mitä hedelmiä ja vihannesten suhteen on päätetty, on mielestäni voi olla aika hyvä lähtökohta myös muille, muiden tuotteiden suhteen. Kiitoksia sitten Mäkkinäs. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen ehdokkaalle. Haluaisin ensinnäkin onnitella teidän teidän kommenteista liittyvät elintarviketurvallisuuteen. Parlamentti on voimakkain sanakenteen kommentoinut niinkään asiaa. Toivottavasti teidät tullaan vahvistamaan tehtävänne ja toivottavasti komissio sitten tarkastelee elintarvikkeiden saantivarmuutta, eikä pelkästään silloin, kun hinnat nousevat ja myöskin silloin, kun hinnat laskevat. Toivottavasti te myöskin menette kilpailupääoston pakelle ja pohditte tätä suurten tavarataloketjujen yli voimaista asemaa. Eräs tutkija on todennut, että tieteen ja yhteiskunnan suhtautuminen kiemoihin on hieman ongelmallista budjetin suhteen sitten. Keskustelut tulevat olemaan vaikeita. Voisitteko kommentoida asiaa? toivottavasti saamme rehellisen vastauksen, jonka voimme viedä eteenpäin viljelijöillemme. Uudelleen uusi jakko jäsenvaltioiden ja jäsenvaltioiden alueiden ja viljelijöiden kesken. Miten te aiotte suhtautua tilanteeseen? Ja miten te näette voittajat ja häviävät tässä suhteessa? Tässä yhteydessä entä sitten viitekausi? Voitaisiinko sitten siirtää eteenpäin sen sijaan, että pidetään kiinni aikaisemmasta historiallisesta viitevuodesta, johon kaikkea verrataan? Da, o să vă răspund și eu, Frank sau... Kiitoksia tämän vastaukseen. Kiitoksia tämän kysymykseen. Te viittasitte historiallisiin viitearvoihin. Minä en usko, että tämä olisi vielä mikään tulevaisuuden ratkaisu, koska eroja on olemassa. Tämä ero täytyy ottaa huomioon ja erityisongelmiin emme voi noin vain ratkaisuja löytää. Ei pidä myöskään palata taaksepäin markkinoiden hallintamekanismeihin, joita aiemmin käytettiin. Ne vain estävät markkinoiden toimintaa. Historiallisten viitearvojen täytyy olla historiallisia viitearvoja. Tietystikin voidaan ottaa mukaan uusia elementtejä. Voidaan tarkastella esimerkiksi niitä määriä, joita on jaettavissa jäsenvaltioiden ja alueiden ja sektorin kesken. En voi tarkempaan enää vastata tänään tähän kysymykseen, koska kyse on siitä, että haluaisi vastata, vaan kyse on siitä, että asioista täytyy keskustella komission sisällä vielä ja luoda sellaiset reilut kriteerit, jotka vastaavat erityisongelmiin. Te tiedätte jo tänä päivänä, kuinka paljon on olemassa ongelmia eri alueilla, sektoreilla ja eri jäsenvaltioissa. Tärkeää on, että uusi jako tehdään, mutta kyse on yhteispäätösmenettelystä, jota arvostan erittäin suuresti, joten teidän kanssanne näistä seikoista tullaan keskustelemaan ennen kuin sitä, päästetään, ennen kuin sitä päätetään. Teidän tietämyksenne jäsenvaltioista ja niissä valitsevista ratkaisuista varmaan auttavat meitä löytämään kunnoisen ratkaisun. Lisäkysymys, olkaa hyvä. Strange question perhaps, but I... Tämä on ehkä omituinen kysymys, mutta Haluaisin no tietää, mistä musiikista pidätte. Pidättekö esimerkiksi Beatlesista tai Paul McCartneysta erityisesti? Voisitteko kertoa, oletteko valmiita puolustamaan eurooppalaisia karjan kasvattajia niiltä hyökkäyksiltä, jotka Paul McCartneyn kaltaiset ihmiset ja Need Free Monday-järjestö ovat tehneet? Aitoko varmistaa, että tämän tyyppiset ajatukset eivät pääse itämään ja juurtumaan Euroopan tasolle, koska joskus kyllä hullutkin ajatukset menevät läpi, jos ei niitä vastusteta. Music from Paul <laughs> la, cred că, cred că la, la uh, sigur că îmi place inclusiv... No, tietystikin pidän Paul McCartneyn musiikista. Ja tietystikin jokaisella on oikeus puolustaa ajatuksiaan ja omia arvojaan. En halua millään tavalla kommentoida asiaa, koska minä arvostan joka ikisen henkilökohtaisia arvoja. Mitä teidän kantanne tulee? Kaikkein tehokkaimmat poliittiset keskustelut ja päätökset voidaan hoitaa parlamentin piirissä. Maanviljelijänä teen parhaani tuodakseni keskustelupöytään ajatuksia, ja ratkaisumalleja, jotka ovat niin tasapainoisia kuin vain mahdollista, ottaen aina huomioon sen mahdollisuuden, joka täytyy tarjota tuottajille saada kunnollinen tuotto työstään. Uskon, että sallin, että en nyt enempää tätä kysymystä kommentoi. Bene. Eh, adesso abbiamo finito. Hyvä. Näin olemme päättäneet tämän kysymyskierroksen, siis ne kysymykset, joista olimme ennalta sopineet. Nyt voin antaa vielä muutamalle jäsenelle tällä puheenvuoron. Jotkut poliittiset ryhmät ovat säästäneet hiukan aikaa. Nyt ja se ryhmästä herra Onevitsika. Obszarów wiejskich. Otóż musimy zdawać sobie sprawę i pani i ja, jako byli ministrowie rolnictwa, Kiitos. Puhuisin maaseudun kehittämisestä. Minäkin olen ollut maani maatalousministeri. Ja monet näistä tuista menevät suoraan tuotantoon. Meidän on huolehdittava siitä, että viljelijöillä on parempi tulotaso. Monet ovat riippuvaisia tästä perustulona. Minulla olisi teille kysymys. Eikö tulisi oikaista sitä, että tuotanto on sidottu tuki tämän pitää saada takaisin suoraan tilalle viljelijälle ja samalla vahvistaa toimia, jotka liittyvät maaseudun kehittämiseen. Niin, että tulevaisuudessa voidaan taata parempi laatu julkisten palveluiden osalta, kun ajatellaan modernia infrastruktuuria, koulutusta, terveysalaa, urheilun mahdollisuuksia. Nämä ovat tärkeitä asioita, joita on painotettava maaseudun kehittämisohjelmassa. Ja tämä asia on hoidettava ihan toisin kuin tänään. Minä voin teidän kantanne ymmärtää. Tiedän, että tulette jäsenvaltiosta, Itä-Euroopasta, jossa on erityisongelmansa. Komission jäsenenä minun on otettava huomioon se, miten paljon erilaisia ongelmia on olemassa. On olemassa sellaisia alueita, joilla maanviljelijöiden määrä on pienempi kuin puolessa. Tärkeää on se, että maaseudulla tuetaan myös muita kuin maanviljelijöitä. Siksi jäsenvaltioilla on pelivaraa maaseudun kehittämisohjelmien toimia, joskus alueellisella tasolla myös, jotta voidaan ottaa huomioon nämä erityispiirteet. Teidän äsken esittämänne tarkoittaa sitä, että varat jaetaan paremmin tiettyihin investointeihin. Puolella tällainen mahdollisuus on olemassa. Kansallisen ohjelman työstämisessä voidaan sopia tietyistä prioriteeteista. Tärkeää on se, että meillä on käytössämme mekanismit, jotka mahdollistavat tällaisten erityisohjelmien työstämisen jäsenvaltioissa. Jos olette nyt sitä mieltä, että on muitakin ajatuksia, jotka pitäisi ottaa tähän maaseudun kehittämisohjelman mukaan myös uudistuksen kautta uutta asetusta ajatellen, niin suhtaudun avoimesti uusiin ehdotuksiin, jotta voimme jälleen huolehtia siitä, että voimme vahvistaa jäsenvaltioiden pelivaraa, ottaa huomioon erityispiirteitä. minuutti. Kiitoksia ja sitten rouva Paulsen yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä ymmärrän aivan täysin niin valiokuntaakin kuin komission jäsentäkin, kun kuvitellaan, että Olkaa hyvä, voitte jatkaa. Niin, puheenjohtaja, arvoisa tuleva komission jäsen, arvoisat äh, valiokunnan jäsenet. Minä ymmärrän aivan täysin tätä keskusteltua käytäessä, että me täällä puhumme ikään kuin koko se budjetti, joka meillä nyt on käytettävissämme, säilyisi tulevaisuudessakin. Mutta muualla Euroopassa ei välttämättä näin ajatella. Ja onko teillä ylipäätään mitään ajatusta siitä, miten maatalous säilytetään, jos ja kun budjetti tulee olemaan huomattavasti pienempi. Nu știu, o să vedem care este ideea, abordarea. Kiitoksia. Niin tulemme katsomaan, miten tämä keskustelu etenee komissiossa, kollegiossa muiden komission jäsenten kanssa. Tämä komissio ei vielä ole toimintakykyinen, mutta minä olen todennut, mikä on minun kommenttini ja kantani tähän talousarvioon ajateltuna. Ja minä tiedän, että on monia muitakin asioita kuin maatalous, jotka rahaa syövät. On monia haasteita, Eh, jotka vaativat EUnkin tukea. Ja maatalouskomissaarina minun roolini ja minun eh, velvollisuuteni on puolustaa maataloutta, voimakasta maataloutta ja voimakasta budjettia sille ja voin vakuuttaa teille, että tämän eh, tulen tekemään. Sitten rouva de Lange. Kiitoksia puheenjohtaja me yleensä sanomme, että vaikka olisikin oikeassa, ei välttämättä saa oikeutta. Ja ää, äh, käytännö, käytännössä teillä täytyy olla valtaa, jotta saisitte nämä kaikki hienot toivomuksenne läpi. Eli minun kysymykseni onkin seuraava. Miten aiotte vakuuttaa kolleganne komissiossa siitä, että että eh, saatte toteutettua nämä täällä tänään eh, tekemänne hienot lupaukset eh, niin, että meillä on tulevaisuudessakin yhteistä maatalouspolitiikkaa, jolla on merkittävä budjetti. Miten aiotte vakuuttaa kolleganne tämän asian välttämättömyydestä? Toinen asia, Joskus komission jäsenenä joudutte myös toimimaan oman jäsenvaltion ja oman kotimaanne tahdon vastaisesti voi olla, että vaikka teidän tuleekin olla riippumaton oma, omasta pääkaupungista, ne, teihin kohdistuu kovasti painetta. Miten aiotte puolustautua tällaista painostusta vastaan, jota jäsenvaltiosta teihin varmaan kohdistuu? Niin, Miten vakuutan kollegani äh, maatalouden puolesta? Toivon, että onnistun siinä yhtä hyvin kuin onnistuin äh, vakuuttamaan teidät siitä, että me tarvitsemme voimakasta maatalouspolitiikkaa, äh, vaikka täällä varmasti olemme yksimielisempiä kuin kollegiossa. On kuitenkin hyvin merkittäviä, tärkeitä ähm, perusteluja, jotka puolustavat maatalouspolitiikkaa, esimerkiksi elintarviketurvallisuus, äh, maaseutu ja niin edelleen. Tämä politiikka ei tietenkään ole asia, josta kaikki ovat ähm, ikuisesti ja ikuisuuksiin asti vakuuttuneita. Ei, vaan meidän täytyy puolustaa maatalouspolitiikkaa päivä päivältä. Meidän on varmistettava oma elintarviketuotanto ja sen rahoittaminen maksaa vähemmän kuin eh, se, että joudutaan sitten kriisiinterventioihin. Toivon, että tästä olemme yhtä mieltä. Ja sitten eh, eh, tarve toimia. Me tarvitsemme yhteisiä toimia Minut on nimitetty komission jäsenehdokkaaksi Euroopan komission, ja jos minusta tulee Euroopan komission jäsen, niin minulle on aivan ilmeistä, että suhteeni kaikkiin jäsenvaltioihin tulevat olemaan tarkasti sääntöjen puitteissa. Kyse on myös yhteisen maatalouspolitiikan uskottavuudesta ja komissiolla on oma valvontaroolinsa. Meidän on löydettävä ratkaisu, miten äh, voimme huolehtia rahojen äh, säännönmukaisesta käytöstä ja tässä täytyy myös tukea jäsenvaltioita. Komissario. Komissario, se lei rinuncia i suoi cinque minuti finali. Ja nyt te, jos te luovutte viiden minuutin loppupuheenvuorosta, ne voisimme ehkä kuulla vielä muutaman kysymyksen. Päättäkää itse că dialogul cu Parlamentul European pentru mine e important. Uh, cred... No, se, mitä sanoin uh, aluksi, pätee edelleen. Vuoropuhelu parlamentin kanssa on minulle kaikkein tärkeintä ja minun johtopäätökseni varmasti ovat tulleet selväksi ja siksi mielelläni jatkan vielä tätä vuoropuhelua kanssanne. Hyvä. Siinä tapauksessa voimme ottaa vielä muutaman kysymyksen. Uh, ja täältä aivan ensiksi, niin Luis, Era para uma interpelação à mesa. Queria, inter... Queria fazer uma interpelação à mesa. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin eh, tarttua erääseen puheenjohtajan tekemään huomautuksen. Minun ryhmäni, sosialistiryhmä, ponnisteli valtavasti ollakseen esittämättä jatkokysymyksiä, jotta muille jäisi enemmän aikaa ja toivottavasti voitte tunnustaa meidän ponnistelumme ajan säästämiseksi. Kiitos. Kyllä, ehdottomasti. Ja nyt puheenvuoron saadaan Nellis yksi minuutti. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Sì, grazie, presidente. Sono qui. Kiri Popsifi e Pietro. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen täällä. Arvoisa komission jäsen ehdokas, katsotteko te, että eurooppalainen maatalousmalli riittävästi pohjautuu yhteiskunnallisille periaatteille, joiden pitäisi olla maataloudenkin peruspilareina. Mitä arvoja te haluaisitte vaalia ja miten Lissabonin sopimus mahdollistaa sen, että yhteiskunnalliset arvot ja sosiaaliset kysymykset otetaan paremmin huomioon? Kiitoksia tästä kysymyksestä. Minä totesin jo aikaisemminkin, että minun mielestäni eurooppalainen maatalousmalli perustuu ennen muuta luotteiden, tuotteiden laatuun ja moninaisuuteen. Ja myöskin siihen, että maataloutta voidaan pitää yllä kaikilla Euroopan alueilla, huolimatta kunkin alueen erityispiirteistä ja erityisongelmista. Uskon, että tässä on yhteys eurooppalaisen maatalousmallin ja eurooppalaisen sosiaalimallin välillä. Me pyrimme pitämään yllä maataloutta kaikilla unionin alueilla. Tämä on osa tätä sosiaalimallia. Mitä yhteisen tulevaisuuteen tulee? Me haluamme vahvistaa tätä visiota entisestäänkin ja vaalia sitä. Nähdäkseen tämä yhteys täytyy pitää yllä jatkossakin, silloin kun puhutaan erilaisuudesta ja diversiteetistä, ei pelkästään tuotteiden suhteen, vaan myöskin maatalousmallien ja maataloustuotantotapojen suhteen. Nämä ovat niitä elementtejä, joiden avulla voimme perustella sitä tukea, jota yhteiskunta antaa maataloustuottajille. Bene, adesso l'onorevole... Hyvä, kiitoksia. Ja seuraavaksi eh, Faiman, olkaa hyvä. Velmi chtěl uvítat, že máme komisaře z nového členského státu. Kiitos puheenjohtaja. On hienoa, että meillä on komission jäsen ehdokas uudesta jäsenvaltiosta ja kysyisin seuraavaa. Yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus. YMP on hyvin erilainen uusissa jäsenvaltioissa kuin vanhoissa. Pyrittekö tulevan viiden vuoden aikana siihen, että ehdot ovat samat kautta Euroopan unionin? Että pyrkiä tähän suuntaan ja tehdä ehdotuksia, jotka mahdollistaisivat sen, että viljelijät uusissa jäsenvaltioissa toimivat samoissa oloissa kuin vanhojen jäsenvaltioiden kollegat. Luultavasti ajattelet tässä, tässä lähinnä suoria tukia. Minä olen jo sanonut, että minä haluan tehdä ehdotuksia, jossa ei enää erotella uusia jäsenvaltioita vanhoista. Eri lähestymistapojen kautta toisessa pilarissa on niin, että kansallinen maaseudun kehittämispolitiikka ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet. Jäsenvaltioille on tulevaisuudessakin jätettävä välineet käteen, jotta voidaan puuttua oman maatalouden erityispiirteisiin. Uusissa jäsenvaltioissa esimerkiksi tarvitaan enemmän investointia kuin muissa jäsenvaltioissa. Mutta suorien tukien osalta todella uskon, että meidän on lähestyttävä oikeudenmukaista, tasapainoista jakoa ilman, että otetaan huomioon nämä historialliset tekijät. per un minuto l'onorevole Chaldemos. Kiitoksia ja seuraavaksi eh, Krista Schaldemus, yksi minuutti. Jag sitter här, jag sitter här on. Ähm, Minä istun täällä. Kiitoksia ihan lyhyesti. Äh, eh, edeltäjänne Fisher Böll eh, ajoi hyvin kovaa linjaa niitä maita vastaan, joilla oli ongelmia maksujen, maataloustukimaksujen valvonnassa. Ja hän myös pysäytti tukien maksun tarpeen niin vaatiessa. Tilintarkastustuomioistuin on viime aikoina todennut, että edistys on ollut myönteistä paria poikkeusta lukuun ottamatta. Muun muassa Romaniassa on ongelmia ollut. Voitteko te taata, että rahat käytetään hyvin ja oikein? Niin, minähän jo tämän mainitsikin. Minun mielestäni tärkeää on, että rahat maksetaan oikein ja valvotusti. Meillä on joukko toimia, joukko mahdollisuuksia kiinnittää jäsenvaltioiden huomio tähän ongelmaan siinä tapauksessa, että jotain ongelmia on ennen kuin maksuja täytyy keskeyttää ja myös sanktiomahdollisuudet ovat olemassa. Mitä tulee Romaniaan, toteaisin seuraavaa. Minut on nyt nimitetty komission jäsen ehdokkaaksi ja minä toivon, että minut myös nimitetään komission jäseneksi ja tuolloin saan tukea työhöni erittäin pätevältä henkilöstöltä yksikössäni. Ja me tulemme huolehtimaan jatkossakin siitä, että maksatuksissa virheitä ja ongelmia olisi mahdollisimman vähän ja jäsenvaltioita tulee tukea, jos ongelmia on. Jos ongelmat ovat rakenteellisia, ne on yhteisön tuella korjattava. Ja voin vakuuttaa teille, että minusta tulisi eurooppalainen komissaari. Bene. Sono... Abbiamo finito. Siamo molto contenti, caro commissario, siamo molto contenti. No niin, parahin komission jäsenehdokas me olette. Eri, me olemme erittäin tyytyväisiä teidän antamiinne, antamiinne vastauksiin. En tiedä, ovatko monet kollegoistanne saaneet näin sydäm, sydämelliset suosionosoitukset äh, tapaamisen päätteeksi. Sydämelliset kiitokset. Me päätämme nyt tämän kokouksen ja pyytäisin, että että koordinaattorit nyt kes- kokoontuvat omien ryhmiensä kanssa ja me arvioimme tulokset aivan kohta puoliin. No niin, kokous keskeytetään.